Okay, colleagues. Kollegat, meillä on aika kiireinen iltapäivä. Totta kai aloitetaan komission jäsen Kallaksen esittelyllä. Sitten vielä neljä TEN-T koordinaattoria keskusteluja varten Siksi joudun olemaan aika tiukkana aikataulun kanssa. Älkää ottakaa henkilökohtaisesti. Näin se vaan on. Eli pitävitä puhetta. Komission kallas. Hauska nähdä teidät jälleen. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Hyvät puheenjohtajat, hyvät, jäsen, hyvät jäsenet, olen on hauska esitellä täällä välitarkastelu liittyen monivuotisiin hankkeisiin, joita rahoitetaan TEN-T:stä. TEN-T-koordinaattorit ovat olleet mukana välitarkastelussa. Hekin auttavat täytäntöön panemaan sen tuloksia. Välitarkastelu antaa hyvät evät myös näiden ensisijaisten tavoitteiden selittämiseksi. Keskityn ennen kaikkea liikenteeseen sellaisena kuin se nyt on. Kuten olette jo ymmärtäneet, niin olemme aika hankalassa jamassa. Yhtäältä jäsenvaltiot jatkavat ponnistelujaan tennien toteuttamiseksi huolimatta talous- ja budjettivaikeuksistaan. Jotkut hankkeet ovat myöhässä johtuen voimavarojen puutteesta – ja täytäntöön on hidastunut. Uusia hankkeita ei juurikaan ole käynnistettävistä, koska se merkitsee vain investointeja. Olen myös huomannut, että edelleen on olemassa varsinainen tilkkutäkki kansallisia lähestymistapoja, jotka eivät vielä ole kytköksistä tai vain osin olemme samaa mieltä, että hyvä perusrakenne on olennaista, jotta Euroopan unioni pysyy kilpailukykyisenä ja vauraana suurhankkeet, kuten suurnopeusjunat Lissabonin ja Madridin välillä, tai Brenner-tunneli, joka on valmis rakennustöitä varten, niin niitäkään ei ole vielä käynnistetty. ERMS-hanke Italiassa esimerkiksi tai Alankomaissa, Itävallassa ja Tanskassa ovat vaikeuksissa. Saksassa ja muissa maissa ja tämä estää yhteen sopivat verkot. Functional internal market. Niin, että markkinatkin toimisivat hyvin liikenteessä. Sinällään olen toiveikas, että investoinnit jatkuvat, kuten ponnistelutkin. 2010 nähtiin, että saatiin rajat, rajahankkeita toteutettua, suurnopeusyhteys Liesin ja Aachenin välillä – tai uusi rautatiesilta Reinillä, Strasbourg ja Kiel välillä. Ja ensimmäinen palvelu Permianin Figerarin osuudella Espanjan ja Ranskan välillä. TEN-T keskittyy ennen kaikkea vaikeimpiin raja, rajaylityksiin ja pullonkauloihin niin yhteen toimivuuteen liikennemuotojen kesken. Välitarvio sisältää 92 hanketta, jotka on monivuotuisen ohjelman perusteella valittu Alun perin nämä piti aloittaa 2007 ja jatkaa 13. 92 hanketta edustavat kahta kolmatta budjetista tällä kaudella 5,31 miljardia kaikkiaan 8,013 miljardista. Näitä hankkeiden investointi on kaiken kaikkiaan 32,647 miljardia. 47 on saatu päätökseen tai myöhemmin tänä vuonna. Vielä on 78 hanketta käynnissä ja jatketaankin vuoteen 2013 jälkeen sen jälkeenkin. Hankkeita on yksityiskohtaisesti eritelty. Ulkoiset ja sisäiset asiantuntijat ovat tätä tehneet ja näin laadimmekin tämän kertomuksen, joka teillä nyt on käsissänne. Se osoittaa, että tässä on budjetti tiukoilla, mutta kuitenkin pystytään antamaan hankkeelle tuetta, tukea tarpeen mukaan. Siellä oli paljon hankkeita, jotka on toteutettu vain alun perin 2013 mennessä ja sitten siellä jää varoja käyttämättäkin. 40 jää kesken 92 ja ne ja sitten jatkuvat pidemmällekin seuraaviin rahoitusnäkymiin 17, 18 jopa pidemmälle. Totta kai ei tämä ole hyvä tapa hoitaa TEN-T-budjettia. Siksi minä esitänkin, että löydettäisiin tasapaino sikäli, että voitaisiin antaa hankkeelle mahdollisuus jatkaa pari vuotta lisää, mutta kaikki kustannukset leikattaisiin 15 jälkeen. Tämä voitaisiin taata vain, jos on tietyt ehdot täytetty. Ne ovat poliittisiteknisiä ja rahoituksellisia luonteeltaan. Päätöksen ansiosta saadaan vielä 29 hanketta lopetettua ja siksi vain 65 prosenttia käyttämättä. Sitä paitsi sitä leikataankin tulevina kuukausina ja se menee TNT-hankkeeseen. Yli 300 miljoonaa euroa pannaan tarjouskilpailuihin ensi vuonna ja kaksi, vuonna 2012. Ja voi olla, että lisää varmaan vielä, kun lausekke automaattisen leikkauksesta toteutuu viimeistään 13. Uuden ohjelmointi budjetissa esitellään teille ja te saatte oikeuden tutustua siihen. Olen korostanut kovasti avoimuutta ja vastuunkantoa. Tämä kertomus antaa teille kaikki yksityiskohdat. Väliarvio ei ole ollut helppo juttu. Niukkaa budjettia käytetään mahdollisimman hyvin. Tämä merkitsee, että me emme estä budjetin käyttöä hankkeissa, jotka eivät tuota mitään. Emme voi kuitenkaan rahaa antaa loputtomiin. Esimerkiksi jos annetaan pidennyksiä, niin ehtojen ansiosta saadaan tuloksia aikaan. Tämän myötä voidaan leikata budjettia ja osoittaa se muualle. Haluaisin muistuttaa teille, että ylipäätään tästä 8 miljardista eurosta vain 30 miljoonaa, alle puoli prosenttia, ei ole vielä pantu mihinkään suuri ero muihin budjetteihin Euroopan unionissa, kun on vasta puolissa välissä. Ja nyt on tällaisia rajoituksia jo olemassa. Siksi haluaisinkin verota myös rahoitusnäkymien yhteydessä tähän. Lopuksi, hyvät jäsenet, päivitän TEN-T-politiikan kehityskulkua. Muistan, että, että toisessa kuulemispaperissa, joka julkaistiin toukokuussa tänä vuonna, niin se esiteltiin Zaragoza konferenssissa – Lähes 250 panosta saatiin jäsenvaltioista, kaikilta alan järjestöiltä, alueilta, sidosryhmiltä, jäsenjärjestöiltä, paikalliselta ja alueelliseltakin tasolta. Minä haluaisin tulla teille esittelemään tuloksia tästä kuulemisesta, kertoa myös, mitä menetelmää aiotaan käyttää seuraavassa väliarviossa. Tämä väliaskel otetaan vielä tänä vuonna, koska se on tärkeä askel uuden oppaan uudistamisessa ensi vuonna keväällä. Nyt on nähtävissä selvästi väliarviosta, että on syntymässä ydin. Myönteisiä tuloksia on saatu TEN-T-hankkeista, pullon hankkeissa, rajaylityspaikoissa ja myös yhteensopimustoimintamuuteen osalta ovat johtaneet askelaskelta hyvin tuloksiin. Tämä ydin perustuu työhön, jota koordinaattorit ovat tehneet ja sitä myös vahvistetaan sitenkin, että koordinaattorit tai että väylät perustuvat koherenttiin analyysiin, jota syntyy ytimessä. Itse jatkossakin olen sitoutunut siihen, että jatkamme läheistä yhteistyötä ja vieläkin olla näin teidät uudelleen, että voin kertoa niistä vielä ennen vuoden loppua. Kiitoksia kovasti. Komission jäsen, kovasti kiitoksia. koordinaattorit, katsopa, tuota matematiikkaa noin ajan kannalta. Koordinaattorit, kolme minuuttia. Kolme minuuttia, Mattias, herra Grosch. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Kiitos tästä kaikesta työstä. Tämä asiakirja on todella mielenkiintoinen. Ja nämä huomautukset, jotka te esittelitte, ehkä niihin voisi tehdä vielä jotain tarkennuksia, mutta ne, on, ne ovat sinänsä myönteisiä. Ensiksi tärkeä näkökohta, nimittäin mehän tunnemme tämän aiheen jo vuosia. Ja tässä toistetaan aina samoja asioita. Ensinnäkin tämä on prioriteetti ja toiseksi edistystä ei ole tullut ja kolmanneksi rahaa ei ole. Näiden kriteerien mukaan me emme voi pitää näitä prioriteetteja tai ottaa uusia prioriteetteja käyttöön ja sitten ulospäin tehdä sen vaikutelman, että EU-ssa olemme kykeneviä saattamaan nämä projektit päätökseen. Meidän pitää realistisesti tarttua toimeen. Me tarvitsemme vähemmän prioriteetteja, me tarvitsemme rahojen kohdentamista. Me voimme pidentää määräaikoja, mutta olen iloinen, että sanoitte myös, että tämä määräaikojen kahden vuoden pidentäminen, siihen liittyy myös tiettyjä ehtoja. Mielestäni ensimmäinen ehto on se, että projekti on jo aloitettu ei voi antaa pidennystä, jos, jos hanketta ei ole edes vielä aloitettu. Ja tämä voi tietysti, tällä, näin voidaan välttää sitä, että rahoja annetaan projekteihin, joissa niitä ei itse asiassa tarvita. Tämä verkon konsepti on mielestäni lähitulevaisuudessa, se pitää keskittyä rajat ylittäviin osuuksiin ja ennen kaikkea näihin tunnettuihin pullonkauloihin. Sen pitää tehdä johdonmukaista politiikkaa myös muilla aloilla, muiden äm, poliitikkojen kanssa. Ajattelen tässä ennen kaikkea ympäristö- ja aluepolitiikkaa. Nyt on korkea aika, että me parlamentissa valiokuntien välillä mutta myös komissiossa otamme käyttöön paljon johdonmukaisemman lähestymistavan. Tämä ei ole hyväksi vain rahoituksen kannalta, sillä kohesiorahastossahan tarvitaan tiettyjä rahoja. Tässä on, ähm, tässä, tästä on hyötyä ennen kaikkea tietyille alueille. EPPssä me tarkastelemme tätä asiakkaa hyvin tarkasti ja varmasti voimme antaa myönteistä palautetta ja yhteistyötä. Mutta kiitos jo tästä esityksestänne. Kiitos. Kiitoksia, herra Gross. Ajallisestikin, El Raui, kolme minuuttia. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Tämä puolivälin arvio osoittaa, että olemme käyneet hyvin perusteellista keskustelua tästä lähestymistavasta ja meidän täytyy tehdä siitä tiettyjä johtopäätöksiä. Ihan näin alkuun äh, saa nähdä, että näitä viivästyksiä on aivan valtavasti. Vain 35 prosenttia näistä hankkeista on pysynyt ja kehittynyt aikataulun mukaisesti, mikä merkitsee sitä, että erittäin suuri enemmistö hankkeista on viivästynyt Tätä täytyy siis työstää. Teidän ehdotuksenne useiksi hankkeiksi, eli että niitä pidennettäisiin kahdella vuodella ja tätä määräaikaa pidennettäisiin ja että ne ryhmiteltäisiin uudelleen. Niin en ole varma siitä, että onko se hyvä asia, sillä minä en missään tapauksessa halua, että raha menee hukkaan. Haluaisin tietää, että onko teillä nyt jo tiettyjä prioriteetteja pohdinnoistaan sille, mihin tätä lisärahaa käytettäisiin. Ja voitteko vahvistaa sen, että hankkeet, jotka joutuvat tähän tilanteeseen, nyt sitten eh, uudessa aikajaksossa ovat myöskin etusijalle asetettuina. Ja voidaanko TEN 10 välineet ottaa tässä suhteessa huomioon seuraavassa rahoitusnäkymissä. Aiomme seuraavien kuukausien ja seuraavan vuoden aikana käydä tietysti keskustelua tästä asiasta, mutta meidän täytyy ehdottomasti asettaa näitä asioita etusijalle eri tavalla. Meidän täytyy aivan luovalla uudella tavalla pohtia sitten, miten näitä niukkoja voimavaroja hyödynnetään. Ja olemassa olevat varat, joita saadaan kohesio- tai rakennerahastojen avulla, voidaan myöskin ottaa käyttöön. Meidän täytyy suunnata näitä varoja paremmin ja täytyy löytää uusia rahoitusvälineitä. Kolmanneksi koordinointi. Millä tavalla voimme huolehtia siitä, että meillä on eurooppalaista lisäarvoa niin, että Eurooppa koordinoinnin avulla voi todellakin saada aikaiseksi muutosta tähän ajoitukseen tai hallinnointiin näissä hankkeissa d ryhmä pyrkii tätä auttamaan mahdollisimman pitkälti, kun pyritään rakentamaan tällaista täydellistä verkostoa. Kiitoksia. Kiitos. Rova Meissner, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, kiitos tästä esityksestä ja tästä asiakirjasta. Oletan, että kaikki täällä puhuvat samoista asioista, sillä kaikille ongelmat ovat tuttuja. Sanoitte, että että haluamme liberalisoidun rautatieverkoston. Sitä ei ole vielä ja siinä on tiettyjä jarruja olemassa. Täällä puhutaan siitä, että Saksa ei myöskään aina, aina välttämättä sinänsä jarruta, mutta aina ei eroteta verkkoja ja verkon käyttäjiä ja liberalisointia voitaisiin edistää tietyiltä tahoilta. Toiseksi puhuitte Sarakosasta. Tietysti on selvää, miten voidaan tulevaisuudessa rautatieverkkoa kehittää, miten voidaan saada rahoitusta, miten voidaan valikoida. Ja sitten kolmanneksi vielä kysymys. Sanoitte, että, että pitää poliittisesti ja teknisesti äm, antaa ehtoja tulevalle rahoitukselle, mutta mitä tässä tarkoittaa poliittiset ehdot? jos maalla ei ole rahaa, niin silti se saa jo, rahaa, jos se omin voimin voi, jos ei omin voin voisikaan jatkaa tiettyjä projekteja. Jo tänään kuulimme, että Baltiassa on ennen kaikkea vain bussiyhteyksiä ja Latviassa ollaan hyvällä tiellä, mutta Liettuassa ja, ja Virossa ei ole välttämättä rahaa, niin kuin Bulgariassa ja, ja Kreikassakaan ei ole. Eli rahaa puuttuu rautatieverkoista. Voidaanko siis sanoa, että poliittinen ehto on se, että me haluamme joka puolella toimivan rautatievirkon ja silloinkin, jos jäsenvaltio ei pysty sitä rahoittamaan itse, autammeko silloin tätä jäsenvaltiota vai sanommeko me rahoitamme vain, jos jäsenvaltio itsekin rahoittaa tiettyjä hankkeita? Kiitos. Kiitoksia. Herra Kramer. Niin, minäkin haluaisin kiittää tästä asiakirjasta ja olemme tänään puhuneet sinänsä uusista asioista. Ensimmäisen kerran komissio ajatteli sitä, miksi tavoitteita ei ole saavutettu ja annetaan kriteerejä. Tietysti on hyvä, että sanotaan, että kahdessa vuodessa pitää saavuttaa nämä tavoitteet ja muuten rahaa ei tule. Mielestäni on hyvä, että me keskustelemme tästä tänään. Hyvä, herra Grosch sanoi, että rajat ylittävät osuudet ja pullonkaulat ovat prioriteetteja. Totta kai olen samaa mieltä, mutta kun prioriteetteja asetetaan, niin pitää olla selvää, että toisesta hankkeesta pitää säästää rahaa. Siksi isot hankkeet ovat prioriteetteja. Tämä on Saksassa esimerkiksi, niin jos Stuttgart 21-projekti toteutetaan, niin tietyt projektit esimerkiksi Tyringin metsässä, jo, niistä joudutaan leikkaamaan varoja. Eli tässä pitää päättää tietyistä prioriteeteista. Meidän pitää keskittyä ja kysyä, minne raha kohdennetaan. Neljästä suurprojektista Euroopassa kolmessa on Italian osallisuutta, esimerkiksi Brennerin tunneli ja sitten tietysti Messina. Tässä ei ole minkälaisia rahoitussuunnitelmia. Me kohdemme tänne paljon rahaa. Jos voisimme ottaa teidän kriteerinne vakavasti, niin silloin pitäisi sanoa, että Messinan siltaa ei rakennettaisi, tai esimerkiksi Brennerin tunnelia ei rakennettaisi. Tässä ollaan ainakin rehellisiä, ei, re, hanketta ei saada tehtyä. Muidenkin pitää olla rehellisiä prioriteettien asettaminen on tärkeää ja tästä puhuimme Sarakosassa. Myös Eva Lichtenbergerin mietinnöstä puhutaan tässä. Meidän pitää asettaa uusia prioriteetteja, pullonkaulat pitää saada poistettua ja sitten voidaan miettiä muita asioita. Kansalaisten keskuudessa on vastarintaa esimerkiksi Lyon, Lyonin ja Turin, Torinon välisellä yhteydellä haluatteko pitää tästä kiinni vastarinnasta huolimatta? Stuttgart 21-projekti on ähm, joka puolella ähm, puhutaan tästä vastarinnasta. Ja kolmas vastarinta on se, että jäsenvaltioissa ei olla valmiita panostamaan. Tietysti, jos jäsenvaltiot eivät halua toteuttaa jotain äm, projektia, niin silloin EU ei voi sitä myöskään toteuttaa. Jäsenvaltioiden pitää olla valmiita. Eli miten te toimitte, kun tulee tällaista vastarintaa eri tahoilta? Ja sitten vielä lyhyesti. Kun jaetaan kustannuksia tai kun meillä on yhteisrahoitusta EUlla, niin suurprojektit, niitä voidaan 25 prosentilla helposti rahoittaa, muuten muut projektit, kuten esimerkiksi Rail Baltica, jossa on 10 tai 15 prosenttia rahoitusta, niin sielläkin pitäisi miettiä, pitäisikö prioriteetteja sielläkin muuttaa. Kiitos. Okay. Kiitos. Sitten muut jäsenet, kaksi minuuttia. Kanchani ensin, kaksi minuuttia. Subito. Ihan välittömästi. Kiitos komission jäsenelle, että te onnistuitte tekemään näin hyvää työtä. Saimme yhteen vedon kaikista hankkeista ja nyt voimme niihin tutustua. En tiedä, pystymme kaikkiin puuttumaan, mutta olen pannut merkille kuitenkin sen, että viivästykset ovat ongelma. On virkavaltaisuutta, poliittista peliä paikallisella tasolla, mutta, mutta myös Valitettavasti myös yhteisrahoituskustannukset ovat korkea, korkeita ja ne ovat ongelma. Ei se aina ole valtion oma vikaa tietenkään. Ja kun ollaan vielä kriisitilanteessakin, on valtavasti työttömyyttä, niin viivästykset vain lisääntyvät. Niin varmasti ehkä viimeisen alueena päästään mukaan tässä väylässä, bassanon käytävässä. Kun ajatellaan paikallista tilannetta tai muuten laajemmin, niin emme voi lähteä sinne puuttumaan, eikä siinä haitata tätä aluetta tai maata, vaan siinä haitataan koko käytävää. Siksi on hyvä mennä keskustelemaan PP1 tai 6 toteuttamiskelpoisuudesta, kuten Kramer totesi. Niin mielestäni tämä nyt ei ole oikea paikka keskustella sitä välttämättä, kun ykkönen ja kuutonen joutuvat pahempaan kriisiin ja pääs, siinä me tulee takapakkia, kun 20 vuotta on jo suunniteltu. Ei sitten tavallaan mennä eteenpäin ja sitten taaksepäin. Kun prioriteetit on lyöty lukkoon, niin se on se suunta. Työ on jo tehty. Suunnittelussa on päästy eteenpäin. Ja jos ei sitten ruveta sitä toteuttamaan, jos ei Brennerissä olisi toteutettu paikallisia hankkeita, niin se menee hukkaan. Koska tällaisessa pitkässä käytössä tarvitaan paljon töitä ja osa on jo saatu päätökseenkin. Sitten rahoituksesta en ole samaa mieltä, koska se estää myös käytön toteuttamisen. 2015 on hyvä poikkeus ja meidän pitäisi ponnistella kovasti, että Barroso ja te olette usein otteeseen tästä vain puhuneetkin. Kiitos. Kiitos. Herra Liberatski, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Aivan kuten edustaja Alcadraui juuri totesi, minä haluaisin onnitella teitä tehdystä työstä jos verrataan muihin hankkeisiin, niin tässä mielestäni TEN-verkot toimivat hyvin. Minulla on kuitenkin muutama kommentti, komission jäsen. Pitäisikö ehkä tässä vertailla tätä rahoitukseen kohesiorahastosta, että ne palvelisivat TEN-verkkoja paremmin? Millä tavalla varoja käytetään jäsenvaltiossa TNTstä? Sillä meidän täytyy tutkia näitä viivästyksiä, jotka ovat johtaneet TEN-verkkojen rahoituksen viivästykseen. Pitääkö meidän tarkastella prioriteetteja, millä tavalla alkoimme rahaa. Me emme saa keskittyä pelkästään rikkaiden maiden rahoittamiseen, vaan tulee ottaa huomioon myös ne maat ja hankkeet, jotka vasta äskettäin ovat liittyneet Euroopan unioniin koska tämä on todellinen ongelma. Herra Savisa, kiitos. Aita, aita, herra Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kiitoksia tästä katsauksesta, koska koordinaattorit ovat nämä yleisteemat jo käyneet läpi, niin puhuisin vähän konkreettisemmasta teemasta. Virolaiset sanovat, että oma paita on omaa ihoa kaikkein lähimpänä, eli kysyisin Mm, lempihankkeestani niin Rail Balticasta aamuistunnossa Delitschko oli aika tyytyväinen siihen, millä tavalla tuo hanke edistyy, mutta se oli vasta ensimmäinen vaihe. Samalla hän huomioi sen, että on aivan itsestään selvää, että Tallinna ja Varsona, Varsovan vähillä aiemmin kävi juna ähm, molemmissa suunnissa kerran päivässä. Ja meillä on jäänyt aika vähän aikaa päättää näistä eri valintavaihtoehdoista, pitääkö meidän valita raideleveys, joka on Euroopan raideleveys tai kolmilevyinen raideleveys. Ja koska tämä maksaa jo paljon rahaa, niin onko tässä suhteessa jotain prioriteetteja? Ja toinen kysymys on se, että mikä tulisi valita reitiksi, kulkeeko se Pärnun vai Valkan kautta? Onko tässä suhteessa myös joku valinta mahdollinen ja mistä se riippuu? Kiitos. De Grandes Pascual. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Kallas. Kuten Simpson pitää tiukasti ajasta kiinni, minä puhun sähkösanomanomaisesti. Olen iloinen, että olette toiveikas. Ol, kumpa vain. Toiveikkuus olisi myös sitten todellisuutta. Jos ajatellaan rajaylityspaikkaongelmia, varsinkin Perpin ja Vigera, hyvä, että on ratkaistu. Kiitos. Mielestäni se ei kuitenkaan ole kaikkein suurin ongelma viivästyksissä. Toiseksi te korostitte, että tarvitaan kahden vuoden jatkoaika niin, että nämä budjetit voidaan käyttää niin, että voidaan myös saattaa päätöksen. Minusta vaikuttaa hyvältä tämä. Kiitos siitä. Ja sitten mikä on tärkeää, jotta ne hankkeet, jotka eivät pysty toteutumaan, niin sitten täytyy käyttää rahat muualle. Hyvä, sekin. Mutta nyt sitten tässä kriisitilanteessa huoma. Herra Savari täällä puhui aikaisemmin jo ja puolusti hankkeitaan. Hänkin tunnusti, että on maita, jotka aina sanovat, että ei heillä ole omia varoja näihin eurooppalaisiin hankkeisiin. Ja he kantavat huolta kansallisista hankkeista ja se on aivan legitiimiä sekin. Kuitenkin, jos tässä uudelleen suunnataan näitä voimavaroja, niin täytyy kääntyä hallitusten ja maiden puoleen ja selvittää, Onko siellä halukkuutta puuttua tähän poliittisesti myös varojen käyttöön niin, että tulee yksityiseltä puolelta varoja? Mitä sieltä löytyisi? Ajatellaan välimeren käyttöä, olen aivan varma, että sitä suositaan. Minä en halua puhua yhtään hanketta vastaan, kaikki ovat legitiimejä, mutta jos raha kerran jo olisi, niin katsotaanpa kuka maa voisi tulla mukaan samalla mitalla. Kiitos. Te Grandes Pasqua, hän on oikeassa, että minä pidän tiukasta jäästä kiinni. Se johtuu siitä, että on vielä kymmenen uutta nimeä siinä kaikki luettelossa. Eli kaksi minuuttia per nuppi. Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Kallas. Totta on. En en voi hylätä tätä menettelyäkin, koska pidän sitä kuitenkin aika yllättävää, että kun pieni budjetti alun perinkin on ollut 13 asti, kun muut komission jäsenet ja muut alat budjetissa kuitenkin saavat enemmän, niin mielestäni se, mitä te teette, on aika yllättävää. Kun ajatellaan aikaisempia kuulemisia tai rahoitusryhmiä, niin tällaista esitystä ei ole tullut, vaan se tulee liittyen rakennerahastoihinkin ehkä saan vaikutelman, että teidän viestin on se, että pitäisi jo luopua ennen kuin aloitetaan keskustelua rahoitusnäkymissä olisi enemmän varoja teihin. Siis viesti on tuhoisa, jos se ulos täältä pääsee. Tällainen ajattelutapa on aika yllättävää, että yhtäkkiä sääntöä ruvetaan muuttamaan kesken kaiken. Ei siinä päässä missään muuallakaan sitten eteenpäin muissa hankkeissa. En ymmärrä tällaista ajattelua, että lyödään jo kepillä ennen kuin annetaan porkkanaakaan alueelle ja alalle. Minä, nyt tulee taistellaan kaksinkertaisen budjetin puolesta, mutta tässä täytyy kuitenkin uhrata. No, sitten ruvetaan vain leikkaamaan ja leikkaamaan, mutta pitäisi osoittaa kuitenkin, että nämä hankkeet eivät toimikaan, ovat myöhässä, eivät ja vakavahenkisiä. Tämä oikein, kuten kansan totesi, että tämä on hyvin tilkutäkkimäistä. Kuitenkin on kyse Brennerin käytävästä tai muista äh, käyttävästä. On monet marveja esimerkiksi tai muut räjäytyspaikat. Leida on myös tärkeä paikka. Se on hyvin keskeinen 16 kannalta. Eli ongelmia on, eikä ole ulospääsyn näkyvissä. jos se on hallintoon liittyvän ongelma, rajoituspaikoilla. Komissio ehkä voisi sitten koordinaattorin avulla miettiä näitä ongelmia eikä pahentaa niitä. Komissio, jos ajattelee kesken kaikkien tämmöistä muutosta ihan tyysti, niin minä haluaisin tietää, missä määrin saadaan parannusta tähän rahoitukseenkaan. Mrs. Bilbao. Rova Bilbao. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenäistä selityksistä, joita meille annoitte. Tänään meillä on ollut tilaisuus kuulla koordinaattoreita, jotka ovat vastuussa eri ensisijaisista hankkeista. Ja Sekki on numerossa kolme koordinaattorina, mutta nyt sitten kun meillä aamupäivällä oli kuitenkin kokous, niin sen pohjalta käsittäisin teille kysymyksen – kun liittyen näihin rahoitusnäkymien kriteereiden muuttamiseen, tuleeko siitä ongelmia tenteille? Meillä on Baskimaassa alusta alkaen yksi ongelma ollut rajan liittyen. Siellä on myös viivästys tämän vuoden aikana syntynyt numero kolmosessa. Ne ongelmat liittyvät ranskanpuoliseen osuuteen, Ranskan hallitukseen, eikä siellä ole juurikaan ponnisteltu sen ratkaisemiseksi. Haluaisin kysyä teiltä, onko tämä ensisijainen hanke numero kolme niissä kriteereissä, joita te voisitte käyttää, jotta numero kolme säilyisi, ettei se jäisi ilman voimavaroja. Voisitteko kertoa, onko olemassa vaaraa, että se jää puoleen väliin? Mrs. Rana, two minutes, please. Uh, Kiitos tästä raportista, hyvä komission jäsen aion puhua nyt Brennerin tunnelista. Sehän on tietysti herkkä aihe ja käytävässä, käytävä yksi on, ei ole täydellinen sen takia. Kysymykseni, hyvä komission jäsen, on, voidaanko nyt jo sanoa, mitä toimia tarvitaan, jos Itävallan, Italian ja tietysti Saksan välillä ei saada mitään järjestelyä aikaiseksi tunnelin rakentamisen aloittamisesta. Kiitos. Kiitoksia Romanare tästä lyhykäisyydestä. Lightfried. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin näistä TEN-verkoista. Meillä on kaksi mahdollisuutta ja meidän pitää siis päättää. Haluammeko me TEN-rahoitusta, joka rahoittaa kansallisia käytäjiä vai kansainvälisiä käytäviä, ei ole tarpeeksi rahaa molempiin. Ja siksi meidän pitää rahoittaa eurooppalaisia yhteyksiä. Toiseksi, haluaisin, haluammeko kauniin verkon, jossa kaikki on tarpeellista, vai haluammeko todella, että jotain tapahtuu rautatieverkossa ennen kaikkea ja myös vesiliikenteessä? Silloin meidän pitää asettaa prioriteetteja niihin, joissa jäsenvaltiot tekevät jotain. Nämä kaksi seikkaa meidän pitää ottaa huomioon, kun ähm, asetamme uusia prioriteetteja verkkoja. Olen puhunut näistä äh, turvallisuuteen liittyvistä maksuista äh, lentokentillä mietinnössä ja tässä asiassa ei tapahdu mitään. Me puhumme EU-säännösten laajentamista esimerkiksi koko vartaloskannerien suhteen, mutta kukaan ei puhu siitä, miten kaikki tämä rahoitetaan. Eli kysymykseni on, miten, mitä konkreettisesti haluatte tehdä, sillä neuvosto tässä viivästyttää kaikkea. Ei halua, se ei halua tehdä päätöstä ja edetä asiassa. Kiitos. Kiitos. Herra Tremosa. Muchas gracias, señor presidente. Señor Calas, bienvenido a este comité y muchas... Kiitoksia, tervetuloa valiokuntaan. Kiitos työstänne. Talouskriisistä johtuen meillä ei ole juurikaan hankkeisiin voimavaroja. Olisi hauska tietää, mikä on vaikutusanalyysi komission puolella taloudellisesti, niin että voidaan taata se, että voidaan panna etusijalle ne hankkeet, jotka edellyttävät enemmän makrotaloudellista panosta Euroopan talouden kannalta. Minusta tämä on tärkeää, että meidän täytyy panna tiettyyn tärkeysjärjestykseen kustannushyötynäkökulmasta, kun ajatellaan, mitkä ovat makrotaloudelliset hyödyt kasvulle ja taloudelle, mitä tällaiset hankkeet voivat antaa Euroopan taloudelle. Nyt ei ole sellaista ylellisyyttä, että voitaisiin ottaa kovin paljon investointia huomioon. Minä tulen maasta, Espanjasta, joka jo 20 vuoden ajan on saanut kohesiorahastosta varoja. Suurin osa on investoitu kuitenkin ilman, että on talouden puutteita seurattu. Nyt olemme kriisissä ja, ja etelän maat poikkeavat pohjoisesta, koska ne ovat saaneet vuosien ajan rahaa, mutta eivät ole noudattaneet taloudellisen tehokkuuden kriteeriä. Nyt on aika muuttaa kurssia. Kiitos, herra Tremosa. Rova Lichtenberger, kaksi minuuttia. Ähm, Haluaisin vielä palata tähän raporttiin ja kiittää siitä. Tämä on todella hyvä arviointi ja varmasti voimme tehdä sen parissa paljon työtä, mutta mikä minun, mitä vielä tästä kaipaan, on se, että meidän pitäisi tässä koko suunnitelmassa tehdä kokonaisvaltainen ympäristön vaikutusten arviointi, sillä silloin me näemme kaikki nämä yhteydet eri verkoston osien välillä. Tätä ei ole tähän mennessä vielä tehty. Toiseksi jäsenvaltioiden yhteisrahoitus Yksin me emme voi mitään rahoitusta, rahoitusta antaa. Tässä on erilaisia ehtoja vanhoissa ja uusissa jäsenvaltioissa. Voi olla rahoitusta uusissa, mutta vanhoissa taas ei. Tämä koskee ennen kaikkea suurprojekteja Italiassa, Saksassa ja Itävallassa. Jos Itävalta sanoo selkeästi, meidän pitää tämän tilanteen pohjalta siksi, että Italialta ei saa mitään takeita. Meidän pitää viivästyttää näitä töitä. Silloin meidän pitää ottaa vastuu ja sanoa, että voimme edetä asiassa järkevästi. Tästä kahden vuoden jatkoajasta vielä. Jos näissä suurprojekteissa ei anneta vain kahta vuotta lisäaikaa, vaan ehkä enemmänkin, niin silloin pitäisi ehkä huomioida myös vaihtoehtoprojektit tai myös halvemmat vaihtoehdot. Lisäksi lyhyt kysymys. Miksi tämä Brussels, Stras, Bryssel, Strasbourg, miksi se on niin huonosti arvioitu tässä raportissa? Kiitos. Kiitoksia, Lichtenberg. Rova Wills, kaksi minuuttia. Äh, Yksi konkreettinen kysymys, äh, hyvä herra Kallas. Anteeksi, voisitteko kuunnella? Niin, eli Haluaisin, että aika alkaa vasta nyt. Konkreettinen kysymys teille komission jäsen Kallas. Tässä on kyse projektista 20 raportissa, eli Fenman Belt-ylitys. Tämähän on, tässähän on kyse projekteissa Lübeckin ja Puttgardenin välillä. Ja Femmanin saarihan on tässä Ähm, uhan alaisena, sillä tämä ei ole pelkästään rautatieprojekti, vaan pitäisi rakentaa myös tie. Silloin Fehmarnista tulee läpikulkualue. Ja itse olen Hampurista. Jos esimerkiksi Elpjoen yli sieltä, siellä tulisi vielä enemmän rekkoja, niin se olisi äm, vaara. Tähän, tätä, ähm, tätä projektia on kritisoitu ja komissiolkin on kirjoitettu. Kysymykseni siis on, Oletteko ottaneet tämän huomioon? Ja kysymys kuuluu, voidaanko tällaista hanketta toteuttaa, sillä varoja ei ole, jos tällä hetkellä jo rekoille ja junille on hyvät yhteydet. Rova Lichtenberg sanoi, että näissä hankkeissa pitää tehdä tarkka ympäristövaikutusten arviointi Tässäkin hankkeessa pitäisi arvioida vaikutusta ympäristöön ja meriympäristöön. Se on mielestäni tärkeää tässä asiassa. Kiitos. Thank you, Mr. Sturts. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Olen huolella kuunnellut tätä vastausta, jonka annoitte, ja kuuntelen sitä, mitä sanotte edustaja Lichtenbergille, ja mahdollis- mitä sanotte mahdollisuudesta esittää uusi kohta tällaisen Äh, ehdotukseen. Minulla on toinen kysymys, joka koskee vuotta 2015. Eikö tässä ole vaarana se, että hyvin monet äh, mielenkiintoiset hankkeet, joita on vaadittu, varsinkin nämä äh, sisävesihankkeet, Scheldet ja muut, että ne, joiden piti olla prioriteettihankkeita, eikö ole vaarana se, että mielenkiintoinen hanke, joka on erittäin vaikea rahoittaa ja joka on teknisesti vaikea, että silloin kun se on lähellä toteutumistaan, sen toteuttaminen katkeakin. Onko tämä vuosi 2015 aivan lopullinen päivämäärä vai otatteko huomioon erityisolosuhteet, jolloin <clears throat> tämä päivämäärä voitaisiin ylittää? Te ette kuitenkaan missä määrin sano, mihin nämä säästöt kohdistuvat ja kummalle puolelle rajaa silloin hanke jää? Kallas, Hyvä herra Kallas. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, mitä olette ehdottaneet tässä raportissa rahoituksen suhteen. Ei pelisääntöjä voi muuttaa pelin aikana. Olen vasta vuoden ollut näissä ympyröissä ja usein äh, Ähm, usein komission jäsenet tietysti haluavat ottaa nämä säännöt vakavasti. Me olemme puhuneet määräajoista ja olette puhuneet siitä, että kaikki hankkeet eivät voi toteutua ja siksi pitää antaa kaksi vuotta jatkoaikaa. Niin jos jäsenvaltiot eivät pysty toteuttamaan hankkeita oikea-aikaisesti ja etsimään ratkaisuja, niin silloin ne eivät saa rahoitusta mielestäni minunkin on kotopuolessa pidettävä huolta siitä, että me konkreettisesti toimimme, sillä hankkeiden rahoitus joutuu muuten ähm, vaaraksi, vaaranalaiseksi. Rova Vilsille vielä sen verran. Tässä raportissa ei ole ollenkaan hanketta, joista joillakin henkilöillä ei olisi kritiikkiä, mutta ähm, herra Kallas, tämähän on tietysti kansallisen hallitusten tehtävä huolehtia siitä, että kansalaisille tiedotetaan ja löydetään oikeita ratkaisuja. Kiitos. Herra Kuhn vielä lopuksi kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvä komission jäsen tästä raportista. Ja kiitos, että tässä liikkuvuus 2020 strategiasta, että mainitsitte sen että tämä Road to Sea ja Road to Railway, siitä puhuitte. 70 prosenttia näistä käytävistä on itse asiassa rautatieyhteyksiä. Ähm, Meillä on täällä ollut monia puheenvuoroja Saksasta, ja puhuvat äh, Saksasta. Saksastahan on suurin kauttakulkumaa Euroopassa. Jos haluamme yhdistää näitä verkkoja, niin tietysti Saksalla on suuri osa tässä jopa nämä tavaraliikentesäännöt, nekin koskevat ennen kaikkea Saksaa. Meidän pitää tehdä ehdotus rahoituksesta. Belgian ehdotukset ovat tässä hyviä. Meidän pitää sanoa, että, että rekkojen pitää maksaa tietulle ja Saksassakin teemme niin. Te, hyvä komission jäsen, kollegoiden kanssa voisitte ehkä keskustella siitä, että että pakollisesti nämä rahat, jotka liikenteen alalla saadaan tietulleista esimerkiksi, että nämä pakollisesti kohdennettaisiin infrastruktuuriin. Tämä koskee myös Euroopan laajuisia verkkoja ja käytäviä. Kiitos. No niin, siinä olivat kaikki puhujat. 18 kaiken kaikkiaan. Siinä on purtavaa komission jäsen. 10-11 minuuttia teillä on aikaa, niin tätä voitte käyttää. Uh, Kiitoksia. Kaikki kysymykset ovat olleet siis olleet hyvin konkreettisia ja pyrin mahdollisimman monen niistä vastaamaan. Alkaa Drauin e, esille ottama kysymys, mitä tämä rahalle tapahtuu ja mitkä nämä prioriteetit ovat sitten, kun tätä 311 miljoonaa uudelleen ryhmitellään, siis tätä leikkausta. Tässä on kaksi erilaista ajatusta. Kyseessä on hyvin pikkusumma, kun katsotaan näiden kaikkien liikennehankkeiden valtavaa määrää. Miten se voidaan käyttää? On kaksi suuntaa. Yksi on, että seuraaviksi rahoitusnäkymiksi valmistella hankkeita, seuraavaksi sen teeksi. Tai sitten noitaan tällaisia IT-hankkeita, joita rahoitetaan. ERTMS-aluetta ja sen korkeateknologista osiota. Nämä ovat siis näitä korkeita prioriteetteja, mutta emme ole vielä laatineet minkäännäköistä tiukkaa puitteistoa. Ja kaikki edusajat voivat hakea. Lisäksi kysymys on siitä, onko näiden leikkausten välillä yhteys seuraaviin rahoitusnäkymiin. Ei ole mitään rajoitteita, jotka toteavat, että näitä voitaisiin soveltaa uudelleen, mutta tietysti hanketta täytyy arvioida uudelleen. No, me emme tietenkään halua luoda mitään vaikutelmaa siitä tai mahdollisuuksia siitä, että, että teemme leikkauksia vuodesta 2015 eteenpäin. Ja me emme tällaisia lupauksia anna. Tässä on sitten ovat kyseessä uudet hankkeet ja niistä tulee keskustella uusina hankkeina. Mielenkiintoinen kysymys oli se, että oliko tämä nyt sitten älykäs tapa toimia, kun muut pyytävät lisää rahaa. Ja Jan Mylder, hyvä ystäväni, on täällä. Hänellä on pitkä kok- kokemus kokemusta. Hän on ollut vastuussa vastuuvapauden myöntämisestä. Ja olen aina todennut hänelle, että meidän täytyy leikata näitä ohjelmia, jos rahat käytetään. Nyt olen oikein ilahtunut siitä, että ehdotamme joitain leikkauksia. Monet parlamentin jäsenet ottivat esille nämä suuret hankkeet ja valmisteluvaihe ja ympäristövaikutus ja sen analysointi. Hirveä on se, että minulla on tässä luettelo tiedoista, isoista hankkeista. Niiden kustannukset ovat nousseet valtavasti. Ja sehän tässä onkin nyt suurena dilemmana kaikille osallistujille ja jäsenvaltioille. Ongelmat alkavat silloin, kun rakennustyö alkaa. Kaikki paperit ovat järjestyksessä, arviot, luvat ovat olemassa. Sitten rakennustyöt alkavat ja sen jälkeen seuraa vastustusta. Tämä tietysti ei ole mikään hyvä tilanne seuraavaksi TEN-T-verkostoksi. Lisäksi tärkeä kysymys on se, että kun suunnittelemme, niin täytyy, suunnitella, täytyy pohtia sitä, että olemmeko suunnitelleet todella uutta infrastruktuuria, joka voi saada paljon vastustusta. Vai keskitymmekö siihen, että kehittelemme olemassa olevaa verkostoa ja teemme sellaisia toimia, jotka mahdollistavat sen, että tämä verkosto voi toimia paremmin. Mutta yhdessä teidän kanssanne tämä prosessi on erittäin avoin. Ja tietysti oletamme, että voimme neuvotella kaikkien sidosryhmien kanssa jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, jotta voimme tarkastella kaikkia näitä ongelmia, joita voi syntyä. Ja näin voidaan välttää sen, että meillä on rahoitussuunnitelma, hanke ja sitten täytyy koko mm, homma katkaista sen takia, että ei jonkunnäköinen aivan ennalta arvaamaton kehitys voi estää hankkeen kehittymisen. No sitten kohesiorahastoista. Uskoisin, että regipääosastomme tarjosi valiokunnallenne noin 80 miljardia – jota hyödynnetään kohesio- ja rakennerahastojen rahoituksesta liikennetarkoituksiin. Työskentelemme komissiolaisen Haanin kanssa lähes yhteistyössä politiikkamme koordinoimiseksi, jotta saisimme paremman johdonmukaisuuden tähän kysymykseen. Tämä on tietysti jäsenvaltioiden käsissä ja ne suhtautuvat hyvin tunteikkaasti näihin kysymyksiin kun ovat sitä mieltä, että Euroopan unionista sanellaan se, miten näitä rahoja käytetään. Brennerin tunneli sitten seuraavaksi. on esillä ja täällä sitten meillä on kollega kova vastata näihin kysymyksiin myöhemmin, mutta kaikki hankkeet ovat, eh, siis nämä kahdeksan miljardia eh, ovat se rahoitus, jota toimme voivamme kasvattaa seuraavan sen, kymmen, sen T-verkoston. Ja arviomme on se, että kykenemme luomaan todellisen verkoston ja sen ta- rahoittamiseksi tarvitaan 500 miljoonaa. Ehkäpä se on vähän liikaa, mutta ei se koskaan budjetista tule. Eli meidän täytyy yhdistellä näitä eri lähteitä, jos haluamme kehittää infrastruktuuria. Ja Euroopan budjetti voi tarjota vain tiettyjä avainelementtejä ja meidän täytyy ne löytää. Tietysti pyrimme olemaan jäädyttämättä rahoja suuriin hankkeisiin, jotka katkaistaan sitten. Siinä oikeastaan kaikki suurista hankkeista. Olemme tietysti keskustelleet täällä useaan otteeseen siitä, millä tavalla voimme löytää lisärahoitusta Olen tavannut kaikkein suurimpia yksityisiä rahoittajia, investointipankkeja, Goldman Sachsia, Macquarie ja muita, jotka ovat esittäneet hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia. Ja sieltä todettu, että kaikkien näiden asioiden tulisi olla pitkän aikavälin suunnitelmia, niihin ei tulisi puuttua, eikä saisi poliittisten äh, vaihteluiden vaikuttaa näihin hankkeisiin. Ja on ehdotettu myös sitä, että perusajatuksena on se, että olemassa olevien verkostojen uudistaminen on tärkeää. Mustavoksa ostetaan maata, joka on niin kallista, että se taas vie kaikki voimavarat. Ja se on ongelma. Äh, Real Baltica-hankkeesta. Leikkaukset siinä ovat äh, todellakin seurausta myös Liettuan hallituksen toimista, joka on päättänyt harkita uudelleen hankkeen arkkitehtuuria. Ja nyt hankkeesta tulee edullisempi. Se on myönteinen päätös ja on tietysti mukavaa, että Liettuan hallitus on nyt julistanut kertoo, mihin tämä kehitystyö suuntautuu. Ja se tietysti helpottaa Baltica hankkeen eteenpäin viemistä. Tämä on siis rahtirata ja 15-20 on raideleveys. Ja no, meidän tulisi harkita sitten näitä yhteyksiä etelä-eurooppalaisen raiden leveyteen. Ja sitten täytyy keskustella tästä asiasta. Liettuahan on jo päättänyt kehittävänsä raideyhteyttä Kaunasiin asti ja nyt Viron ja Latvian täytyy sitten päättää omalta puoleltaan, miten tehdään. Ehkäpä koordinaattorit voivat sitten koordinoida tuolla konkreettisia hankkeita ja BP3 mitään leikkauksia ei tule. Ja ne toteutetaan oikea-aikaisesti. Sisävesikysymys sitten, sehän on yksi suurimmista ongelmista, jossa on ollut eniten viivästyksiä ja eniten pessimismiä, kun katsotaan Reinin Tonavan yhteyttä. Ja mikäs vielä? Schelde No, meidän täytyy työskennellä koordinaattorinen kanssa. Base hoitaa siis Helden asiaa ja, edu, ja Base myöskin. Joten meillä on paljon työtä tehtävänämme hallitusten kanssa Kaikkihan riippuu hallituksista ja minun puoleltani niin myös haluaisin sitten helpottaa hallitusten välistä yhteistyötä. Mutta tämä on oikein hankala tehtävä, sillä monet hankkeet riippuvat kymmenestä maasta, jos on kyseessä jo kaksi maata. Hyvin paljon täytyy tehdä työtä tässä Ten Tissä Haluamme kritisoida tietysti sitä herkästi, mutta parempi on pyrkiä parantamaan tätä hanketta niin, että saadaan paremmat yhteydet idän ja lännen välille. Se on kuitenkin tärkeä asia, jos halutaan kehittää sisämarkkinoita ja yhtenäistä liikennealuetta. Minä olen sitoutunut tähän työhön. Kiitoksia. Exactly in time. Indeed, Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt olemme jopa ihan prikulleen aikataulussakin. Toivottavasti se jatkuu loppuiltapäivän. Kiitoksia kovasti. Ja hauska nähdä jatkossakin. Ne, jotka lähtevät, voisitteko lähteä hiljaa, että päästään eteenpäin ja pyytäisin, että ne neljä koordinaattoria tulisivat tänne, tänne podiumille. Pyytäisin herrat Cox, Balash, Brinkhorst ja Vink. Tulkaapa. Okay, colleagues, I need to start. No niin, nyt täytyy jatkaa aikataulun vuoksi. We go on to the next. Seuraava kohta esityslistalla. Olisin kovasti kiitollinen, että täällä nyt pitävät omia kokouksia, että järjestetään, että ne salin ulkopuolella pyydän. Tämä on ainoa tärkeä kokous nimittäin. Okay, I... Selvä kohta. 13 esityslistalla. Remaining... Eli loput koordinaattorit. Vielä kertoisin koordinaattorille, miten aamupäivällä toimimme ja Ensin saatiin alusta 10 minuuttia yksi toisensa perään ja sitten kysymyksiä kommentin jäseniltä ja sen jälkeen saatte pyrkiä, jos aikaa jää, vastaamaan yksi toisensa perään lopuksi. Näin jäsenet, rivijäsenetkin saavat mahdollisuuden puhua yhtä paljon kuin koordinaattoritkin. Eli aloitetaanpa herra Koksista hän on vastuussa ykköshankkeesta. Pat on, hänkin kuuluu MEP-klubiin, yksi näistä koordinaattoreista. Karla ja Jilkin, hauska nähdä sinut täällä. Kymmenisen minuuttia, jos sopii. Kiitos. Herra puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, on hauska olla jälleen täällä. Pari kuukautta sitten oli jonkinlainen kuuleminen, sitten sen jälkeen olen ollutkaan. Olen ollut aika kiireinen tämän hankkeen parissa. Minulla on ollut paljon erilaisia kokouksia. Yksityiskohdat löytyvät vuosikertomuksesta. Jos jotenkin pitäisi yhteen vetona esittää kolme tärkeintä asiaa, se mitä nyt on tekeillä, niin ainakin siihen keskitynkin niin ensinnäkin toteuttaa rahoitussitoumukset kolmosvaiheessa, eli Brennerin tunnelointi. Ja sitten toiseksi edistää ajatusta siitä, miten ehdottoman välttämätöntä on myös pohjoista ja sisäistä sisääntuloa kehittää. Ja kolmanneksi panna tärkeysjärjestykseen määrittelyt ja keskustelu ylipäätään siinä, mitä rinnakkaistoimia tarvitaan vielä sen takamiseksi, että aikaa myöden tämä peruslakienne on käytössä, että se palvelisi myös liikennemuotojen käyttöä. Tämä on hyvin korkealla siellä tämä minun ajatuksissani. Jos ajatellaan omaa tehtävääni, niin kuulemisessa kai kerroinkin, että kuulla, viestiä ja kuunnella Viestinnästä sanoisin vielä, että kun ajatellaan suuria perusrakennehankkeita ja se tuli esille jo iltapäivällä kysymyksissäkin esille komission jäsenen kanssa keskusteltaessa, niin paljon ympäristövaikutusten arviointi on tärkeällä sijalla, kun ajatellaan rakennustöitä, suunnittelua. Vähemmän vaikuttaa siltä, keskitytään siihen, miten voidaan tuloksellisesti kertoa pitkän aikavälin hankkeista, miten johdonmukaisia ne ovat. Mielestäni tässä on puute järjestelmässä ja siihen on puututtava. Ykköshankehan on joltakin osin lippulaivahanke. Sille on annettu 20 prosenttia kaikista käytettävissä olevista varoista TNT-hankkeessa nykyisissä rahoitusnäkymissä. Paljon teki työtä jo Karel van Miert edeltäjäni minä saan hyödyn hänen tekemästään työstä. Meillä on yhteinen julkilausumakin hallitusten kesken maaliskuulta 2009 Roomassa. Siinä luvattui, luvattiin tuloksia ja tuloksia minä odotankin, niin että sopimuksen määräyksiä kunnioitetaan, pacta sunt servanda. 19. Maali, marraskuuta eli pari viikon päästä minulla on ilo ensi kertaa olla mukana hallitusten välisessä kokouksessa Italian ja Italian kesken. Palaan siihen hetken päästä. Ja 13. marraskuuta puolestaan toivon tapaavani työryhmien puheenjohtajat, jotka vetävät monia työryhmiä Brennerin toimintasuunnitelmassa. Me pyrimme ymmärtämään, mitä on tekeillä, katsotaan mitä ei tehdä, asetetaan tavoitteita sille, mitä pitäisi tehdä Kerron siitä sitten yksityiskohtaisemmin jatkossa. Niin vuosikertomus kertoo yksityiskohtaisemmin siitä, mitä on jo tapahtunut tai mitä on tapahtumassa ykköshankkeessa. Lyhyt yhteenveto. Saksassa ei kovin paljon mitään hyvää, Itävallassa hyvää, hyvää Italiassa. Mutta kaikissa näissä hankkeissa Kaikkein kriittisintä on se, että kaikki se hyvä tapahtuu nimenomaan maiden kesken eurooppalaiselta pohjalta. Siksi tavallaan tämän laiva lippulaivahankkeen kohdalla on vahvistus tästä kehityksestä, jota komission jäsen kuvasikin tilkkutäkiksi verkoista, jotka vielä on yhdistettävä raja-alueilla. Viivästyksiä on tullut, kuten tiedätte, sen yhtä hyvin kuin minäkin. Ajatus oli, että ensimmäinen tunnelointi Brennerin korhan olisi toteutunut tänä vuonna, mutta nyt ei ole niin käynyt. Sanoisin teille vielä, että minulla on sellainen vaikutelma, ja se tuli kysymyksissäkin esille jo, että jossain määrin on tällainen kanaa-munalogiikka näiden tärkeimpien toimijoiden osalta. Yksi tiimi katsoo toista tiimiä rajan toisella puolella. No jos he jotain tekevät, niin kyllä mekin teemme. Ja päinvastoin sanotaan, no jos, jos vain tekisivät jotain, niin kyllä mekin tekisimme. Tässä logiikassa ongelmana sen, että ei ihan tarkkaan tiedä, johtaako se sitoumuksiin, koska se on kehää päätelmää. Tulevina kuukausina tarkoitukseni on, jos sallitte tämän analogian, että minä siirryn tästä kanamuna logiikasta pekoni muna analogian. Siellä nimittäin kana ja possu täysin sitoutumiksineen mukana aamiaispöydässä ja siksi minä haluaisin, että hallitusten välisissä kokouksissa voitaisiin rohkaista hyvin selkeällä tavalla selvää sitoutumista siihen, että aloitetaan 2011 kaksi seikkaa Brennerin tunnelissa molemmissa päissä Itävallassa ja Italiassa – Minun uskoni on, ja minun odotukseni on, puheenjohtaja, että se on mahdollisuuksien rajoissa. Sekä Itälässä että Itävallassa on nyt käynyt niin, ja kuulin jo kommenttia täällä aikaisemminkin komission jäsenelle, että huomio on nyt siirtynyt niin kutsutusta osien rakentamista siihen, että meillä olisi rahoituksen kannalta sulatettavia paloja ja sitten niitä pannaan yhteen. Se on osa tietenkin kokonaisuutta, mutta jos ajatellaan kokonaishanketta, että se estyy sen takia, ettei sitä voida pilkkoa sulatettavalla tavalla, hallittavalla tavalla, niin voi olla, että koko käynnistys jäätyy. Meidän täytyy nyt sulattaa tämä jää alkuhetki, aloittaa molemmista päistä Itävallassa ja Itävallassa Italiassa niin, että on selvästi yksilöidyt rahoituksetkin. Minun mielestäni nyt ollaan menossa kohti jotain konkreettista, todellista. Minun mielestäni nyt olemme päässeet kananmuna logiikasta, kuten totesin, pekonikamuna logiikkaan ja on todellista sitoutumista nähtävissä. Varmastikin tämä voi ensi vuonna toteutua. Se on jo paljon, aika lailla edistystä. Ei se vielä ole ihan onnistunut. Te olette olleet pitkään täällä, pidempään kuin minä seuraamassa tätä, mutta, mutta Matti olin ja viranomaisensa kanssa Roomassa tai Bures ja hänen viranomaisensa Viinissä puolestaan tai Ramsdar Berliinissäkin vielä, niin tämän perusteella vaikuttaisi olevan selvästi rahoituspaineita ja myös kansallisessa väliarvoinnissa on selvää sitoutumista – totta kai, että voidaan paloittaa, rakentaa ja löytää rahoitus näille peräkkäisille siivuille. Totta kai nykyisessä rahoitusilmastossa kaikki täälläkin haluavat tietää, mikä on Euroopan osuusyhtälössä seuraavissa rahoitusnäkymissä, mutta tämä on varmasti kaikille hankkeille yhteistä. Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Cox. Seuraavaksi herra Balash vastuussa hankkeessa 17 lähellä Euroopan parlamentin jäsenten sydäntä, koska se on se, jossa mukana on Strasbourgkin. Herra Balas. Thank you, chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun hankkeeni on numero 17. Se on yksi suurista itä-länsi-yhteyksistä Harris-Bratislava. Kyseessä on kansainvälinen reitti, joka kulkee toisien tärkeiden reittien kautta. Ehkäpä kaikkein suurin yhteiskunta on PP1 Münchenissä. Se näyttää olevan yksi rautatiekeskittymistä Euroopassa. Tämä koskee neljä jäsenvaltiota, kolme niistä, mm, kolmessa niistä pääkaupunki on suoraan mukana tällä linjalla. Ja kahdessa jäsenvaltiossa tässä on kyseessä pääasiallinen pääsy pääkaupunkiin. Näin on Slovakiassa ja Itävallassa. Viin ja Bratislava pitävät tätä linjaa erityisen tärkeänä. Pariisille tämän linjan merkitys on kasvamassa jos asiaa katsotaan Pariisista, niin kyseessä on TGV Est, uusi avautuminen uusille markkina-alueille. Saksassa tilanne on hieman erilainen, koska linja on aika kaukana Berliinistä. Saksan syvä etelä, joka on erittäin tärkeä taloudellisesti sisäistä, maan sisältä katsoen ja sen kulkuyhteydet ulkopuolelle ovat erityisen tärkeitä. Voin kertoa Euroopan parlamentille hyvästä edistyksestä. Noin 40 prosenttia työstä on tehty ja yli 20 prosenttia on käynnissä, mikä ei suinkaan ole huono tulos. Jos tarkastellaan näitä päivämäärissä aikataulussa pysymistä. No muutama hyvä tulos sitten teille tässä esimerkiksi. Suora junayhteys Saksan ja Ranskan välillä, Stuttgartin, Karlsruhen kautta Pariisin on olemassa ja tuon reitin avaamisen jälkeen kolme vuotta sitten noin kolme miljoonaa matkustaja on käyttänyt tuota linjaa, mikä on lyhentänyt Stuttgartin ja Pariisin välistä matka-aikaa kolmeen tuntiin ja 45 minuuttiin. Tämä on jo tuon maagisen neljän tunnin rajan alapuolella, kun ihmiset ryhtyvät valitsemaan junan ja lentokoneen välillä. Ja vaikuttaa siltä, että tuo yhteys on miltei korvanut kaikki lennot näiden kahden kohdan välillä. Toinen hyvä uutinen on TGV Estin toinen osio Ranskassa. Vendenheimin ja Baudricourtin välillä. Siitä on tehty päätös ja tuo osio otetaan käyttöön vuoden 2016 alkuosalla. Lisäksi lisää hyviä uutisia. Viinin uuden keskusrautatieaseman Työt ovat aloitettu tämän vuoden alussa. Ja tämä uusi rautatieasema vähentää matka-aikaa jo 40 minuutilla. Tämä on siis kaikkein suurin ää, ajan säästö tuolla linjalla. Sitten joitakin tärkeitä päivämääriä. Kaksiraiteinen silta, joka menee Injoen yli Münchenistä Freilassingin. Työt lopetetaan ensi vuonna. Tämän vuoden joulukuussa avaamme uuden Kielensillan, joka oli tämä puuttuva yhteys Ranskan ja Saksan välillä, ja sitten uusi kaksiraiteinen silta 160 kilometriä tunnissa nopeuden äh, kestävä otetaan käyttöön Bayer-alueella. Ja tämän vuoden joulukuussa avataan vielä uusi olio, ö, osio. Työt ovat erinomaisessa vaiheessa. Brestvin, Velsvin, anteeksi, osion työ on tarkoitus viedä eteenpäin eh, vuonna 2015. Sankt Pölsenin asema on aivan uusi, se otettiin käyttöön muutama kuukausi sitten, ja Sankt Pölsenistä Viiniin olevan raideosuuden työt päätetään vuonna 2012, mikä mahdollistaa sen, että taas matka-aikaa lyhennetään 15 minuutilla. Ja työt alkavat Viinin ja Bratislavan välillä. Se on tärkeä yhteys hyvin nopeasti ensi vuonna. Tässä siis hyvät uutiset. Joitakin viivästy- viivästyksiä. Kel Appenvaja Freilassin rajalla. PP17 kokonaiskustannukset ovat noin 27 miljardia euroa. Viime vuoden loppuun mennessä, 2009 siis, noin puolet tuosta summasta on jo käytetty. Mikä on jälleen hyvä tulos? Uskoakseni EUn yhteisrahoituksella voimme päästä hyvään keskittymään. Me olemme hyvin johdonmukaisesti ehdottaneet näitä rajaylityspisteitä, kaksi tärkeää siltaa Innin yli Itävallan, yl, Itävallassa Itävallan Saksan välillä ja sitten Saksan Ranskan välillä Reinin kohdalla. Ja sitten näitä sisävesipullonkauloja yritetään purkaa. Ja jos katsotte tätä raporttia, niin, niin siinä on täydellinen luettelo näistä mm, töistä, mitä olemme tehneet. Olemme rahoittaneet tutkimuksen 50 prosenttia asti. 44 prosenttia ja 50 prosenttia on ollut tämä todellinen tilanne. Ja olemme yhteisrahoittaneet työtä kolmesta prosentista 25 prosenttiin. Se on jälleen hyvin kohtuullinen ja huomattava panos. Jos tässä nyt ennusteita ryhdytään tekemään, niin rahoitusnäkymien loppupäivämäärä 2014 olemme laskeneet, että se mikä sen yli menee on noin 21 prosenttia investoinneista ja 6 prosenttia työstä. Eli vähemmän kohdistuu töihin ja enemmän rahaa pitää maksaa sitten tuon päivämäärän jälkeen. Minun tavoitteenani on uudistaa jäsenvaltioiden halukkuutta ja yhtenäväisyyttä. Me tarvitsemme sitä siitä syystä, että taloudellinen tilanne muuttuu jatkuvasti ja viime aikoina se on vaan huonontunut. Ja nyt tässä uudessa valossa sitten hankkeita voidaan uudelleen arvioida jäsenvaltioissa. Ja toinen asia on se, että hallitukset tietysti muuttuvat. Sehän on demokraattisen elämän ihan luonnollinen seuraus. Mutta koska olen nyt ollut tämän hankkeen kimpussa töissä yhteensä viiden vuoden ajan pienen keskeytyksin, niin ainakin vähintään kolme ministeriä on jokaisessa jäsenvaltiossa vaihtunut, joten meidän täytyy aina ryhtyä töihin uuden hallituksen puitteissa, se on ihan luonnollista. Ja näin pyrkii tekemään. Olen hyvin erityislaatuisessa tilanteessa koordinaattoreiden kanssa, koska olin kansallisessa hallituksessa niin tämän keskeytyksen aikana ja minut nimitettiin uudestaan, joten en voi syyttää edi, edeltäjääni, koska itse olin hän, enkä voi myöskään syyttää häntä, koska e, itsensä syyttäminen ei ole niin hyvä asia. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Brinkhorst kuutosesta vastuussa ja vanhaa kaartia parlamentista hänkin. Olkaa hyvä. I hope it will not... Puheenjohtaja, tästä ei kai vanhaa kaartia sentään. Se nyt ei ole mitenkään tarkoitus, että tällaisia rakenteita ruvetaan pysymään, pystyttämään. En toista kollegojen sanomista, mutta ihan selvästi mitä kuutoseen tulee, niin olemme hyvin keskeisessä vaiheessa. Tuskin tarvitsee edes mainita, että se on idästä länteen tai lännestä itään eh, Alpien eteläpuolella tärkeimpiä linjoja. Poliittisesti on erittäin tärkeää, koska Epäilyäkin on esitetty täällä parlamentissakin silloin tällöin toteuttamisen osalta, että poliittinen sitoutuminen on saanut vahvistuksen Zaragozassa viime kesäkuussa. Kaikki neljä maata, Slovenia, Unkari, Ranska ja Italia ovat mukana ja tavarat komission sen allekirjoittaneet uuden sopimuksen edetä se ei ole pelkästään näille maille tärkeää, vaan myös espanjalaisille ja portugalilaisille idässä, lännessä ja ihan Ukrainan asti idässä. Eli tärkeässä asemassa. Poliittisesti siis uskon, että kaikki kyllä ovat sitoutuneita, mutta kuten aina tiedä, ja kuten kolleganikin jo totesivat vanhana maatalousministerinä, pidin kovasti Koksin vertauksesta kanaan ja munaan en tiedä. Haluaako porsas niin paljon osallistua aina kuin kana? Mutta selvä nyt kuitenkin on, että kaikki riippuu kaikesta. Ja jos emme roiku toisissaan, niin roikumme yksin. Mutta tietenkin viivästykset ovat ongelma. Edistys on ollut epätasaista. Haluaisin kahteen tekijään keskittyä. Paljon riippuu nimenomaan näistä aloista. Lyon, Torino, Alppien läpimenevä, Gotan tonnelin avauduttuaan. Se on kai pitkä pätkä. Totta kai siellä on ihan ongelmiakin. Slovenian osuus ja Triestestä, Italiasta Sloveniaan. Siihen keskittyisin. Se on ollut epätasaista, koska yhtäältä Ranskan puolella asia on sujunut erittäin hyvin. Siellä on jo kolme kokeilutunnelia. Vuosikertuksessa on yksityiskohtia, on kaikki saatettu päätökseen, tai saadaan tämän vuoden loppuun mennessä päätökseen tärkeä osa. Kun muistatte tätä historiallista linjaa, raidetta, sitä on parannettu. Moni täällä kritisoi, että tätä tarvittiinkin, koska se ei ole toimiva tässä on oikeastaan mennyt päivässä se suuntaan, mutta jos joku on matkustanut siellä, kuten minä, kun aloitin kolme ja puoli vuotta niin tiedän varsin hyvin, että se on hidasta matkustamista. Siinä on erilaisia komplikaatioita, mutta nyt väliä on rukattu, tunnelia korjattu, eli tilanne on kohentunut. Italian puolella totta kai asia on toisenlainen. Olen käynyt valtavasti keskusteluja mutta selvää on, että Italian hallitus on vahvistanut tämän ja sinällään sekin on tärkeässä asemassa. Italian puolellakin ollaan sitten samalla puolella loppuvuoteen mennessä hekin olet pääset Magdalena tunnelista sopimukseen. Italian puolella se on se kokeilutunneli. Miksi sitten on edellä ratkaisevaiheessa, koska tämän vuoden loppuun mennessä niin kutsuttu 2001 Torinon sopimus on uusittava päästä valmisteluvaiheesta täytäntöönpanoon rahoituksesta. Siitä on tullut kiistakaupalla Italian ja Ranskan hallitusten kesken. Sielläkin käydään keskusteluja. Siihen, mihin rahoitus suunnataan ehkä Italian puolelle. Ja lopuksi budjettitilanne jäsenvaltiossa, mutta se on eri asia, tai yksi asia, josta olemme varmasti samaa mieltä, niin se on huolenaihe. Ja ajattelen nyt sitten tässä valossa, oli niin vuoden loppumennessä tullaan ratkaiseviin aikoihin. 2013-2014 saadaan lisäaikaa. Jäsenvaltiot, Ranska ja Italia ovat pyytäneet tätä ennen loppuvuotta. Rahoituksesta sopimus kaksi. Uusi urakoitsija työn suorittamiseksi ja uusi hallintorakenne. Ehkä on mielenkiintoista todeta, että aikaisin nämä hallitukset sopivat siitä, että komissio on mukana täysivaltaisena rahoituksessa, emme tarkkailijana, olemme kumppanina myös tässä rakenteessa ja mielestäni on tärkeää, ajatellen jäsenvaltioiden sitoutumista siihen, että tunneli toteutuu. Sitten ratoinen rajatus ylityspaikka Sloveniassa on tehty sopimus Italian Slovenian kesken. Trieste Varatsa. Se merkitsee sitä, että siellä on toimienpaneva elin, joka on maiden yhteinen. Se edeltää tätä intressiryhmää, joka ensi vuonna perustetaan. Komissio on tässäkin täysivaltaisena kumppanina tässä intressiryhmässä. Eli komissio ylipäätään on operaatiossa täysivaltaisena tekijänä tällä yrityspaikalla. Se tulee osin rakennerahastoista tämä rahoitus. Toinen linjakin Kooperin satamasta Vatsaan ja Ludjalan asti Tältäkin osin kehitys on ollut myönteistä. Slovenia luulee, että tämä saadaan loppuun hoidettua vuoteen 17 mennessä. Sitten toinen ongelma, joka liittyy Tera Oliveran esitykseen Triesten satama. pohjois adriamerellä on viisi satamaa, niille toimii samalla tavalla. On hyvin vaikea löytää tätä kahdenkeskiseltä pohjalta. Tätä sopimusta on tärkeää ymmärtää, että kuitenkin kaiken kaikkiaan yhteistyö kahdesta välillä on erittäin tärkeää, jotta tämä toteutuu pohjoisella Adrianverellä. Toivottavasti tässä tulee jotain myönteistä. Ja ihan lyhyesti puheenjohtaja kahdesta kansallisesta osuudesta Italiassa. Siellä on hyvä edistystä saavutettu. Olin juuri kaksi viikkoa sitten, kuten totesin, Triestessä, Veneton ja Friulo Venezia Julian alueiden johtajat ovat nyt yhtä mieltä, että siksi tämä viivästys vuodessa 2005 on kohta jo mennyttä. Lopuksi puheenjohtaja yksi. Totuuden hetki on koittanut. Torinon sopimus on uudistettava. Meidän täytyy luoda sille edellytykset. Toiseksi Triesten puolella ja Slovenian puolella edistystä on saatu aikaan. Kopper Triesten osassa ei, ja Unkarista en ole vielä puhunutkaan, niin siellä kansallisia osia viedään nopeasti eteenpäin. Nyt on kyse siitä, missä päin määrin se tulee tähän rakenteeseen mukaan yli rajan. Siksi toivomme, että marraskuussa voimme mennä Unkariin. Siellä on uusi hallitus ja odotamme siltä eurooppalaista suuntautuneisuutta. Kiitos. Kiitoksia kovasti herra Brinkhorst. Viimeisenä, mutta ei vähimpänä, herra Vink, ERTMS. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Voisin jatkaa tätä vertausta, jonka Pat Cox teki näistä, tästä kana- ja muna-asiasta, niin voisin sanoa, että ongelmana on se, että kananmuna saataisiin tässä toteutettua eurooppalaisella tasolla – Tämä on paljon keskusteltu aihe. Meillä on tiettyjä myönteisiä kehityksiä, jotka haluan mainita. 3300 kilometriä on käytössä kymmenessä jäsenvaltiossa EU-ssa tällä hetkellä, siis niissä on ERTMS. Toiseksi paljon edistystä tapahtuu yhteentoimivuuden välillä ERTMS-laitteissa, jotka saadaan eri toimittajilta Hollannissa, Italiassa ja Espanjassa. Jos olette lukeneet tämän puolivälin arvion, niin, niin varmasti olette huomanneet, että ERTMS-näkyvyys on hyvä politiikassa ja se lisääntyy yhä enemmän. Yksi asia, jota haluan korostaa, on se, että ERTMS siitä on tullut äh, signaalistandardi myös Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella on esimerkiksi Saudi-Arabiassa, Taivanissa, Kiinassa, monissa maissa käytetään sitä. Ja tämä on suuri tekijä tässä johtajuudessa, joka meillä on Euroopassa. Sitä meidän pitää tukea, sillä tämä on teknologisesti suuri etu, joka meillä on eurooppalaisella tasolla. Mutta on tiettyjä aiheita, joita pitää vielä käsitellä. Yksi on yhdenmukaistaminen ja ö, ähm, yksinkertaistaminen. Toinen on ne ongelmat, joita meillä on Saksan suhteen. Saksahan on tietysti geografisesti tärkeä Euroopan keskustassa ja se on rautatiealalla hyvin tärkeä tekijä. Ja kolmanneksi joka se on se, että meidän pitää vähentää kustannuksia junassa olevien laitteiden suhteen. ERTMSn yhdenmukaistaminen siis ensiksi. Vuoden 2008 heinäkuussa allekirjoitettiin yhteinen sopimus ja sen jälkeen on keskusteltu paljon siitä, ja olemme tehneet yhteistyötä komission ja monien sidosryhmien kanssa – Äskettäin me keskustelimme siitä, voisimmeko nopeuttaa ERTMSn käyttöönottoa. CR, EM ja monet muut ryhmät ovat antaneet suosituksia ja, nä- ja seuraavat huomautukseni ovat itse asiassa johtopäätöksiä näistä suosituksista. Ensiksi yhdenmukaistaminen ja haluaisin ö, puhua ensiksi säännöistä. Kun aloitimme työt ERTMSn parissa, niin sanoimme, että tarvitsemme kolme asiaa sen käyttöön ottamiseksi ja yhteen toimivuuden saamiseksi. Meidän piti optimoida infrastruktuuri, meidän piti harmonisoida ERTMS ja sitten myös käy, käyttösäännöt. Tietysti on tiettyjä budjettirajoituksia sekä jäsenvaltioiden että komission tasolla – Me voimme tarkastella harmonisaatio, toimintasääntöjen harmonisointia, sillä tässä on kyse tahdosta jäsenvaltiossa ja komissiossa, eikä se maksa itse asiassa niinkään paljon, niinkään paljon. Eli tässä on siis kyse ö, tahdosta toteuttaa harmonisointi. Mutta tietysti on tiettyjä sekoja, jotka ovat hyvin helppoja. Yksi on se tosiasia, esimerkiksi junien pituus, se on keskimäärin 440 metriä EU:ssa. Ei ilman mitään investointeja voimme ähm, pidentää junia 750 metriin. Tämä liittyy ennen kaikkea rahtiliikenteeseen. Kysymys kuuluu, miksi emme tee niin. Voimme tehdä myös muita asioita, esimerkiksi paino tai toimintanopeus tai raide, raiteiden allokointi on paljon asioita, jotka eivät itse asiassa maksa niin, niin paljon, mutta ne parantavat tehokkuutta huomattavasti. Toiseksi autorisointiprosessien harmonisointi. On kansallisia autorisointiprosesseja, ja ne ovat todellinen pullonkaula ERTMSn käyttämisessä. Tässä on kyseessä no, noidankehä, joka pitää rikkoa on spesifisiä turvallisuusmääräyksiä, joita tietyt jäsenvaltiot vaativat, ja on tiettyjä vaatimuksia tarjouskilpailuissa, ja on se mahdollisuus, että ERTMS ei ole yhteen toimiva. Nämä säännöt pitäisi yhdenmukaistaa. Se ei maksa myöskään paljon, mutta se tehostaa toimintaa huomattavasti. Toiseksi, toinen asia on standardointi. Tästä on paljon keskustelua ähm, siitä, jos voimme tietyt yksityiskohdat standardoida, niin sekin vaikuttaa huomattavasti. Me voimme tehdä sen, sen pohjalta, mitä komissiossa on päätetty. Meillä on nyt laillisia standardeja. Miksi emme siis erityisesti tarjouskilpailutasolla harmonisoi, jotta voisimme saada ERTMS paremmin ja helpommin käyttöön. Vuodelle 2012 ähm, on ähm, suunniteltu standardia 3.0. Miksi emme standardoi äh, standardista 2.3.0 äh, standardiin 3.0? mielestäni tämä ei ole mikään suuri vaikeus. Yritämme myös huomattavasti parantaa keskustelua eri sidosryhmien kanssa, yhtiöiden ja infrastruktuurin hallinnoijien kanssa, ERTMSn toimittajien kanssa ja sitten tietysti kansallisten viranomaisten kanssa ja, ja sitten tietysti myös Euroopan äh, rautatieviranomaisen välillä. Tämäkin olisi hyvä askel. Standardointi on myös tärkeä kysymys, jonka parissa teemme hyvin tarkasti töitä myös valmistajien kanssa. Tämä, tämän pitäisi myös helpottaa ERTMSn käyttöönottoa. Haluaisin myös korostaa sitä, että menettelyjä pitää harmonisoida ja standardoida. Meillä on tiettyjä eri menettelyjä eri jäsenvaltioissa. Meidän pitää kehittää yhteinen testausjärjestely ja osa mandaattiani koordinaattorina on ottaa tämä käyttöön, jos voimme ottaa käyttämään käyttöön yhteiset testausmenettelyt myös laboratoriotasolla, eurooppalaisella, siis eurooppalaisella tasolla, niin sekin voisi olla hyvä askel eteenpäin. Ja sitten on tietysti investoinnin, investoinnit. Me, meillä pitää olla käytävillä eri sitoumus eri ryhmiltä yhteisessä yhteisymmärryksessä. Tässä myönteistä on se, että etenkin rahtikäytävillä meillä on korkealla tasolla organisaatiot. Meillä on ministeri, ministerit, liikenneministerit ja sitten sen alla on korkean tason ministeriöiden edustajat ja siellä on toimeenpano elin, joka pyörittää näitä ohjelmia käytäville. Ja sitten on tietysti infrastruktuurin hallinnoijat, jotka kehittävät suunnitelmia, mutta myös painavat ne täytäntöön. Tämä rakenne on toiminut nyt jo kolme vuotta esimerkiksi käytävällä A tai käytävällä C. Se on otettu nyt myös käyttöön muilla käytävillä ja se toimii. Tästä on tuloksia. Olemme saaneet edistyksiä juuri tämän organisaation takia. Ja toivottavasti tämä toimii tulevaisuudessakin. Koordinointia tarvitaan myös muiden järjestelmien välillä, sillä emme voi yhdellä kertaa siirtyä ERTMSään. Me tarvitsemme vähän aikaa. Meillä on eh, tietty järjestelmä ja tietysti koordinointia tarvitaan, jotta täytäntöönpano soi, so, sujuu hyvin. Ja sitten vielä Saksasta. Saksalla on tärkeä rooli, jos halutaan ottaa käyttöön ERTMS yhteen toimivasti. Siellä Neljä käytävää kulkee Saksan kautta. Saksan hallitukselta on myös saatu menneisyydessä sitoumus, että otetaan huomioon juuri nämä laisteistot, joita tarvitaan näillä käytävälle. Tietysti on monia tekijöitä, kuten tiedätte. Saksa on ehkä hieman jarruttanut tässä täytäntöönpanoa Olemme keskustelleet tästä Saksan edustajien ja ministerien kanssa ja olemme sanoneet, että käytävä A on tässä ensisijainen prioriteetti, sillä se on pääkäytävä rahtiliikenteelle ja myös edistynein ERTMS äh, täytäntöönpanossa. Meidän pitää katsoa, mikä on mahdollista ottaen huomioon ne rajoitukset, joita on olemassa Saksan tasolla. Kun olemme puhuneet Saksan hallituksen kanssa, niin olemme nähneet kolme syytä, miksi keskustelu pitää käydä. Yksi ö, kysymys on kustannukset. Tästä pitää olla selkeä. Kustannuksista on tiettyjä ideoita Saksassa, jotka eivät ole oikeita. Tässä puhutaan 4,5 miljardin ö, investoinnista, joka tarvitaan ERTMssä käyttöönottoon, mutta tämä koskee vain sitä, jos otetaan kaikki käytävät käyttöön. Mutta jos puhutaan vain käytävästä A, niin silloin kustannukset ovat paljon alhaisempia tällä aikakaudella noin 400 miljoonaa euroa viiden vuoden aikana siis. Tämä mielestäni on Saksan kokoiselle maalle kyllä aivan kohtuullista. Meidän pitäisi olla mahdollisuus, nämä on mielestäni tärkeää myös koko yhteentoimivuuden idealle on saada käytävällä A tämä toimimaan. Pitää, kustannukset siis ovat pienempiä kuin on oletettu. Ja sitten tekniset kysymykset on puhuttu standardeista, mutta tämäkin kysymys voidaan ratkaista, ja, mutta tästä teknisestä asiasta en nyt puhu tämän enempää. Ja sitten tietysti on puhuttu myös budjetin käytettävyydestä, teknistä ratkaisua. On sellainen mielipide, että teknistä ratkaisua ei voida rahoittaa, sillä on tiettyjä budjettirajoituksia mutta kun otetaan huomioon tämä, mitä sanoin kustannuksista, niin voimme varmasti löytää ratkaisun, joka sallii meidän edetä. Käytävä avot on ensisijainen prioriteetti ja pitkä ja tässä on kyse pitemmästä aikavälistä kuin muilla käytävillä. Ja sitten junassa olevien laitteiden kustannukset, nämä, nämä kustannukset eivät johdu ennen kaikkea laitteista, kyse myös ähm, insinöörisäännöksistä ja turvallisuusmääräyksistä. Tässäkin voimme yksinkertaistaa ja tehdä ehdotuksen. Voimme myös vähentää tässä asiassa kustannuksia koordinoidulla tavalla. Entä minkälaista kannustinta tarvitaan, jotta tämä muutos entenkin rautatieliikenneyrittäjien tasolla voidaan saada aikaiseksi? tässä voitaisiin puhua esimerkiksi sitä, että annettaisiin 5 prosentin alennus raiteille pääsyssä sellaisissa, sellaisille vetureille, jotka käyttävät ERTMS. On puhuttu noin 200 000 euron kustannuksista tässä. Kuten näette siis, me etenemme asiassa. Meillä on tekninen ratkaisu siis ja tämä on kaikki laillistettu, joten teknologiset ongelmat ja tekniset ongelmat, niiden lisäksi on taloudellisia ongelmia, mutta tämän metodin potentiaali, jotta siis yhteen toimivuus saadaan täytäntöönpantoon, niin tämä on juuri käsillä oleva ongelma. Ja kuten näette tästä raportissa, kaikki nämä ongelmat sinänsä ovat hallinnassa, joten voimme vain yrittää edetä asiassa ja tässä todellakin pitää ryhtyä hommiin. Kiitos. Okay, thank you. Kiitoksia. Herra Vink. Myös muille kiitos. Listalla ovat, jos haluatte pois, kertokaa. For the groups, I have Mr. Kanchan, Mr. Al Kadroy, Mrs. Meissner, Mr. Kramer. Said will be back by then, and then tulee takaisin varmaan. Mrs. Ayala, Sender, Mrs. Lichtenberger, Mr. Ugias, Mrs. Fayon, Mr. Kuhn, Mr. Rike, and Mr. Bach. Mr. Koch, I've seen anybody else. Koch, onko muita? No niin, siltä puolelta edetään. Kanchan kansanpuolue. Kiitos puheenjohtaja. Olen todellakin onnellinen tänään, kun saan, olen kuullut neljää komissaaria. He ovat lyhykäisesti ottaneet meidän ryhmällemme tärkeitä asioita. Herra Cox, Kaikki on pantava yhteen. Tässä on kaksi käytävää, oikeastaan 16 ja 6. Horisontaalisia ja sitten vertikaalinen ykkönen. Jos siihen panna vielä länsi, Genova Rotterdam ja itään Kuutonen Dantsikin, niin meillä on puitteet tärkeälle verkolle, kun Eurooppa kehitämme. Siksi minä uskon, nyt olemme nimenomaan ihan villakoiran ytimessä. Minun mielestäni yhdessä sen kanssa, miten käytetään oikein verkkoa ja myös tätä järjestelmää ERTMS, hallintojärjestelmää, jossa järjestelmät toivat yksin. Se on välttämätöntä kilpailukyvylle. Minä uskon, että tässä on ihan täydelliset puitteet. Ja minä uskon, että poliittisestikaan ei tarvitse yhtään ottaa sieltä taaksepäin, vaan katsotaan vain eteenpäin tältä pohjalta. Minä uskon, että tätä on hyvä arvostaakin tätä työtä, jota on tehty. Minä nyt olen pystynyt puhumaan täällä Koksin kanssa ja Brinkhorstin kanssa moneen otteeseen. He ovat kyllä sitoutuneita viemään eteenpäin tätä työtä. Eli luenkin teidän kertomuksistanne viivästyksistä ongelmista, mutta on siellä toivikkuuttakin. Sen haluaisin vielä toistaa, että sitä tarvitaan. Kuten todettiin aikaisemminkin, on varmaan kohtia, jossa voitaisiin tämä tyyppinen suunnitelma kokonaan salpauttaa. Mutta siinä ei tehdä paha tuolle kohdalle tai alueelle, vaan kokonaisrakenteelle Euroopassa – se on minun näkemykseni. Ja minä uskon, että kansanpuolenkin on tätä mieltä, koska minä sen puolesta puhun. Niin näistä viivästyksistä, kun luen rivien välistä, mitä komission jäsenkin sanoi, niin kyse on siitä, miten tätä rahoitetaan. Se vaikuttaa kielteisesti jo nykyisiin hankkeisiin, nykyisiin järjestelmiin, koska on viivästyksiä ongelmia poliittisesti, paikallisesti, byrokraattisesti, mutta todellinen ongelma on yhteisrahoitus, jota vailla olemme kriisin aikana. Siinä on se, mistä kenkä puristaa. Siksi täytyy mennä auttamaan ja ratkaisemaan ongelmat. Minä totesin puheenjohtaja, että olisi hyvä, että näillä koordinaattoreilla olisi valtaa enemmän mennä pidemmälle ja ehkä pyrkiä osoittamaan, jos paikallisesti jotain tehottomuutta on, että komission jäsen saisi mahdollisuuden muuttua paremmin. En tiedä miten, mutta ainakin voisi miettiä sitä. Ehkä se nopeuttaisi näinä vaikeina aikoina. Minä uskon siis, että tämä on nyt oikea tie. On hyvä, että kuten komission jäsenkin kuvaili ongelmatiikkaa liittyen rahoitukseen, niin minä kyllä uskon, että kyllä tässä mahdollisuuksiakin on joka tapauksessa puuttua vielä ratkaisevammin, eikä pelkästään budjetin kautta, vaan muitakin keinoja käyttäen. Niin, että paitsi että tehdään tutkimuksia, niin että olisi myös mahdollisuus käyttää 88 miljardia, toisin kuin 55 miljardia. Näin varmaan jatkossa täytyy toimia. Kiitos. Kiitos. Ajala Sender. Kiitos. Puheenjohtaja, haluaisin esittää koordinaattoreille kysymyksen. Kuten Kanchankin totesi, jos ajatellaan tätä kokonaiskuvaa, niin ehkä on syvä olla toiveikaskin. On, tässä tämä kana ja muna vertaus, kukaan ei tiedä, kuka tekee mitäkin. Ehkä on hyvä olla dynaamisempi. Haluaisin kysyä Koksilta, jos tätä väliarviota ajatellaan, no oikeastaan kaikilta neljältä kysyn, mutta ainakin kolmelta, joilla on käytäviä, josko heidän hankkeensa – ovat täyttäneet ne ehdot, joita väliarvio asettaa. Tämä asiakirja, jonka olemme juuri saaneet, auttaako se heitä vai ei, kun he viestivät alueiden kanssa tai edunsaajien kanssa. Ykköshankkeesta sanotaan selvästi, että eteläpää tunnelissa törmää ongelmiin, Brennerin tunnelma siis sitten. Haluaisin kysyä myös teiltä, herra Balas. Mikä olisi se tekninen ratkaisu Karlsruen mutkalle? Selviääkö se tämän vuoden loppuun mennessä, koska se on yksi ehto, että voidaan rahoittaa koko hanke. Brinkhorst, Torinon tunneli, se on kuin Espanjan tunnelin velitunneli. Olemme tästä samaa mieltä, että espanjalaiset portugalisetkin hyötyvät siitä. Sitten kun Iberianniemen maalla kohti Torinia on rajanylityspaikkoja ja toivottavasti kolmosessa se tulee ja kuutosesta 16 hankkeesta. Kysyisin myös, auttaavatko nämä uudet ehdot, jotka väliarvio on asettanut? Ja totta kai tämä on erittäin tärkeää esimerkiksi, kun määritellään kokonaisrakennetta ja kytköksiä myös Torinon kohdalla. Vielä ennen loppupäättymistä herra Vink. ERMT, kun puhutte, tunnette Espanjaa, niin yksi tärkeimmistä hankkeista kysyisin, voisitko kertoa hiukkasen enemmän tästä ajatuksesta, joka vaikuttaa mielenkiintoista, kun ruvetaan uudella laatimaan pakettia, että käytettäisi IRMTMS niin, että se leikkaisi kustannuksia puolestaan rautatieliikenteessä. Kiitos. Kiitos. Rova Maisner liberaalien puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää koordinaattoreita. Tämä päivä on tänään todella tärkeä, sillä voimme tänään keskustella näistä yksittäisistä hankkeista ja voimme arvioida niitä paremmin. Tämä auttaa meitä työssämme Herra Brinkhorst on nyt ainoa, ähm, joka ei tässä käsitellyt Saksaa, mutta kysyn teiltä, en tunne näitä hankkeita niin hyvin, mutta tämä näkökohta, eli vuoteen 2015 asti mailla on aikaa näyttää, että ne tekevät yhteistyötä eurooppalaisessa mielessä. Uskotteko, että on tässä jonkinlaisia riskejä, ja jos niin, niin mitä, ta- mitä pitäisi tehdä, jotta näitä maita voidaan auttaa? Tietysti kustannuksia voidaan säästää ehkä tietystä hankkeesta, mutta samalla pitää katsoa sitä, miten eurooppalainen verkko, verkko voidaan täydentää. Ja sitten ähm, herra Cox, sanoitte, että not so good things happen in Germany. Voisitteko tätä ehkä tarkentaa hieman? Miten voisimme ehkä auttaa teitä. Tietysti haluamme Saksassakin yrittää auttaa kehittämään eurooppalaista rautatieverkkoa. Ja sitten herra Pallas, te puhuitte tästä käytävästä 17 Bratislavaan. Tiesit, tiedätte, että Stuttgart 21, tämä rautatieprojekti, tämä on osa tätä suunnitelmaa. Se ei ole sinänsä osa siis tätä suunnitelmaa, mutta se on tällä käytävällä. Mitä mieltä olette miten paljon helpotusta tämä projekti voisi, voisi tuoda. Tässähän pitäisi säästää myös hiilidioksidipäästöjä tämän uuden järjestelmän myötä. Voisiko tämä hanke joutua ehkä uhanalaiseksi tässä? Ja sitten herra Balas vielä, puhuitte tästä Saksan, herra Vink siis tästä ERTMSn suuresta roolista Saksassa, koska siellä voidaan edistää monia hankkeita. Sanoitte myös, että Saksan hallituksella on vääriä käsityksiä siitä, mitä tämä maksaa. Onko teillä tarkkoja lukuja, joita voisimme käyttää tämän keskustelun jatkamiseksi? Kiitos. Kiitoksia. Toivottavasti että tuli ihan saksalaista keskustelua, mutta Kramer nyt on seuraava kuitenkin. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia koordinaattoreita ensinnäkin. Herra Cox, te puhuitte optimistisesti, mutta realiteetti on toisenlainen. Nürnberg Erfurt yhteys, sen piti olla jo vuonna 2010 tai 2011 valmis, mutta se ehkä valmistuu vasta 2017. Entä sitten Brennerin tunneli? Meillä on kaksi tunnelia, tunnelia Kotharin ja Glücksbergin tunneli. Glücksbergin tunneli on valmis ja Gotthardkin melkein ja me puhumme tästä Brennerin tunnelista, vaikka emme tiedä, miten, minkälaiset sisääntuloreitit Saksassa ovat. Eli miksi me emme keskity tässä tiettyihin prioriteetteihin. Meillä ei ole rahaa, mutta mitään hankkeita ei aseteta kyseenalaisiksi, vaan sanotaan, että haluamme tehdä tämän tunnelin. Tässä meidän pitää muuttua. Entä sitten Messinan silta? Sitä, että puhuneet, jos ei kuuluisi projektiin, niin minusta se olisi hienoa, mutta ehkä voisitte vielä tarkentaa tätä asiaa. Herra Palas, ette puhuneet Stuttgart 21 projektista, vaikka koko maailma puhuu siitä, kaikissa lehdissä puhutaan tästä rautatieasemaprojektista. Kansalaiset Stuttgartissa ovat barrikaadeilla, sillä kustannukset ovat aivan liian korkeita. Eikä kyse ole pelkästään tästä osavaltiosta, vaan koko Eurooppa, Euroopasta, sillä kaikki raha virtaa Stuttgartiin ja muihin hankkeisiin ei riitä rahaa. Eihän tämä voi olla. Sanoitte ja tietysti kysyn tästä aina uudelleen ja kiitos rehellisistä vastauksista. Mutta Stuttgartin rautatieasema, sanoitte, että se ei ole eurooppalainen hanke. Eihän komissio tai parlamentti ole koskaan päättänyt tästä rautatieasemahankkeesta, vaikka herra Schuster ja herra Mapus aina yrittävät sanoa, että tämä on eurooppalainen projekti. Herra Kallashan sanoi tästä maanantaina selkeästi sanansa. Teidän pitää myös ottaa tämä huomioon. Miksi näin on? rautatieasema Stuttgartissa. 70 prosenttia ihmisistä vaihtaa siellä jonaa, mutta yhteydet Ulmiin esimerkiksi lisääntyvät yhä enemmän. Ja eikä tässä ole otettu ollenkaan rahtiliikennettä huomioon. Jos rahtiliikenne huomioitaisiin, niin sitten pitäisi ottaa huomioon kustannushyötysuhde. Nyt rakennetaan reittejä meillä on kaksi yhteyttä Ulmiin, jotka, joita rahtiliikenne ei voi käyttää. Tämä on aivan järjetöntä. Me ra- rakennamme miljardeilla, seitsemällä miljardilla yhteyttä, joka ei myöskään sovi rahtiliikennelle. Tämä tietysti on kritiikin arvoista. Meidän pitäisi tehdä tästä johtopäätökset. Te puhuitte myös Viinin uudesta rautatieasemasta. Se on tietysti tärkeä ja se on oikeutettu. Se on aivan eri asia. Stuttgartin rautatieasemasta tulee uusi pullonkaula, sillä tässä tulee paineita lähiliikenteen hartioille. Me tässä investoimme jotta, tulee, jotta syntyy uusi pullonkaula. Sitten Brinkhorst. Lyon äh, Torino tietysti on hyvä, jos nämä sopimukset syntyvät, mutta itse epäilen sitä ja totuuden hetki, että se tulisi 2000, vuoden 2010, niin uskotteko siihen todella? Sitten ERTMS. Ja äh, niin, sanoitte, että Saksa on tässä jarruna. Saksa Saksa itse asiassa luopuu rahoituksesta. Tässä ei mielestäni ole kyse kustannuksista. Puhuitte näistä 400 miljoonasta. Miksi näin on? Ehkä tämä on myös kilpailuetu Saksan rautateille, jos ERTMS ei oteta käyttöön. Tässä pitää olla selkeämpi. On sanottu, että teknisesti on ongelmia. Meillä olisi erilaisia järjestelmiä Euroopassa, ja sitten otetaan erilaisia ERTMS-järjestelmiä käyttöön, jotka eivät ole yhteen toimivia. Tämäkin meille pitää olla selvä. Eli esimerkiksi yhteys, halusin myös kysyä käytävä yksi, miksi sitä ei äh, pidennetä esimerkiksi Kööpenhaminaan ja Rostokiin, sillä Rostokiasta päästäisiin Kööpenhaminaan ja Tukholmaan. Mutta ennen Rostokin satamaa on 10 kilometrin aukko. Ja sitten Berliinin lähellä on tietysti ERTMS-aukko. Miten konflikti Ranskan ja Saksan välillä on ratkaistu Perpignanin yhteinen lähe, äh, välillä. Ranskahan haluaisi ERTMS. Onko siis selvitetty, voivatko junat täällä asa, ajaa ERTMSllä? Se olisi siis kysymykseni. Ja sitten viimeiseksi Miksi ei harmonisoida tarjouskilpailuja? Haluaisin, että vastaatte myös tähän kysymykseen. Kiitos. Thank you, Michael. Kiitoksia, Mikael. Kun nyt aloitit puheet, niin pidemmäksi vai puheluettelokin meni? Pannaan tänne. Kai sinulla jotain epäilyjä Stuttgart 21 osalta, pitikö paikkansa? Niin ymmärsin. Next. I, I try... No, jos haluat jotain sutraitsia 21 sanoa, niin lyhyesti kiitos, että päästään eteenpäin. Eikö se viesti mennyt perille muutenkin? Ranner. Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt puhua lyhyesti, varsinkin kun nämä kysymykset toistuvat. Itävaltalaisena haluaisin kohdistaa kysymykseni herra Koksille, ja se liittyy tietysti Brenner-tunneliin. Ensinnäkin on selvää ja hämmästyn aina uudelleen, miksi kaikki hämmästyvät sitä, miten kalliita tunnelin, tunnelit äh, esimerkiksi ovat. Ei niitä voi mitään, mistään lyhyen aika, lyhytaikaisesta budjetista rahoittaa. Niinpä on hyvä, että juuri nyt Itävallassa puhutaan ensi vuoden budjetista ja varmasti kuulittekin, että tämä ei koskenut pelkästään Brennerin tunnelia, vaan muitakin tunneleita. Siksi toivoisinkin, että toivonkin teillä menestystä neuvotteluissa Italian kanssa. Toivon teille paljon tässä poliittista tahtoa. Minua kiinnostaisi, nyt on ollut hu- huhuja siitä, että Brenner tunnelin suhteen on geologisia vaikeuksia ja tässä on vaikeuksia saada lupia. Voisitteko ehkä tätä asiaa vielä selventää? Kiitos. Kiitos, Rova Ranner. Rova Lichtenberger. Arvaapa jo, mitä hän aikoo kysyä. Rova Lichtenberger. Ja herzlich. Kiitos. Pyydän anteeksi poistun huoneesta aina toisinaan, koska olen myös oikeusasian valiokannassa samaan aikaan. Ja sitten näistä raporteista. En valitettavasti kuullut kaikkia alustuksia, mutta olen kyllä lukenut nämä raportit. On tehty selväksi, että hankkeet, puhun tässä ennen kaikkea herra Koksille, kun nämä pohjoiset ja eteläiset sisääntuloreitit, kun ne eivät ole varmoja, niin tietysti tämä kaikki asetetaan kyseenalaiseksi. Sisääntuloreiti Brenneritunneliin pitää asettaa kyseenalaiseksi. Raportissa ne puhuitte siitä, että ei ole edes olemassa hankkeita. Ja kun tietää, miten kauan Italiassa kestää, kun hankkeen alusta päästään rakentamiseen, niin on järkevää puhua siitä, voimmeko aloittaa pian Brennerin tunnelin rakentamisen lisäksi, kun tietää, että 100 kilometriä rautatietä Italiassa on paljon kalliimpaa kuin muualla Euroopassa. Tästä on tilastoja. Tästä on olemassa siis tietoja jo valitettavasti meidän pitää erottaa tässä tosiasiat ja lupaukset. Tosiasiat ovat sellaisia, että ei ole olemassa edes suunnitelmia. Lupauksia on, niissä puhutaan siitä, että Italiassa ehkä saadaan joskus rahaa hankkeiden toteuttamiseen. Siksi meidän pitäisi harkita vaihtoehtoisia hankkeita ja tarkastella liikennevirtoja ennen kuin jatkamme. Ja sitten toinen kysymys herra Balasille. Mielestäni on mielenkiintoista, mistä puhuitte raportissanne. Tietysti tällä käytävällä on myös tiettyjä ongelmia, mutta yksi kysymys, jonka toistan yhä uudelleen, mielestäni on tärkeää, että Bayerin teollisuuskolmio tässä yhdistetään tähän. Ei ei pidä johtaa tätä reittiä Salzburgin kautta. Se olisi ehkä matkustajaliikenteelle hyvä, mutta ei rahdille. Siksi kysymy, kysymykseni, onko tässä nyt tunnelin päässä valoa, vaikka tunnelia ei olisikaan? Onko olemassa toteutuskelpoista suunnitelmaa? Yleisesti vielä jäsenvaltiot uhkaavat nyt jo sillä, että EUn budjettia pienennettäisiin kaikki jäsenvaltiot haluavat kuitenkin tästä pienennetystä EU-budjetista tietysti maksimimäärän itselleen. Ilman yhteisrajoitusta mikään ei toimi. Meidän kaikkien pitää sanoa, että jos rahaa ei ole, niin eh, se ei silloin voi mitään tehdäkään. Voin äm, ehm, kollegani kanssa vielä puhua tästä mainitusta ongelmasta ja voin puhua tästä ehkä vielä kahden kesken. Kiitos. Kiitoksia. Hvala lipa in Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös kaikille koordinaattoreille erittäin kattavasta mietinnöstä. Ehkäpä valaisin nyt asiaa Slovenian näkökulmasta. Ensinnäkin Brinkhorstille haluan todeta, että olen oikein tyytyväinen siitä, että olette ottanut esille poliittisen näkökulman tähän kuudenteen prioriteettihankkeeseen. Slovenia on edistynyt voimakkaasti, kun se on parantanut sisäistä rautatien On Toisaalta olen huolissani, koska kun tätä kuudetta hanketta on täytäntöön pantu, niin viivästyksiä on ollut eikä edistyminen ollut, ole ollut tasaista. Mitä Slovenian tulee, niin Minusta meidän tulisi nykyaikaistaa rautatielinjaa viidennessä yleiseurooppalaisessa käytävässä. Sehän on myös kuudes prioriteettihanke. Tässä käyttävässä otetaan huomioon Koperin satamasta ja muista Adrianmeren satamista tapahtuva rahtiliikenne – 60 prosenttia tästä rahdista suuntautuu Unkariin ja myös Aasian alueelle. Tämä viides yleiseurooppalainen käytävä, joka on siis myös kuudes prioriteettihanke, edustaa tärkeää integraatiokohtaa kymmenennen käytävän kanssa, joka yhdistää Pohjois-Euroopan ja Etelä-Eurooppaan. Tätä käytävää tulisi myöskin laajentaa Länsi-Balkanin alueelle. Ehkäpä pitäisi vielä korostaa sitä, että uudet jäsenvaltiot eivät ole kyenneet kirimään kiinni kuilua vanhoihin jäsenvaltioihin vuonna 2004 jälkeen. Esimerkiksi Sloveniassa maantieverkoston suuri äh, rahoitus on tullut kansallisesta budjetista ja siitä syystä olen sitä mieltä, että kun pohditte tiettyjen hankkeiden yhteisrahoitusta jäsenvaltioissa tulisi ottaa huomioon ei pelkästään se, miten paljon varoja on mennyt tiettyyn hankkeeseen, vaan myös tulisi katsoa sitä, minkä verran varoja jokaisessa jäsenvaltiossa on myönnetty prioriteettihankkeisiin. Ja lopuksi lyhyt kysymys tähän loppuun. Olette ilmaissut huolenaiheenne tässä mietinnössänne siitä, että Italian puolella on ollut viivytyksiä varsinkin tässä uudessa Torinon sopimuksessa Ranskan ja Italian välillä. Ja olette todennut, että jos sopimukseen ei päästä vuoden lopun mennessä, niin hanke viivästyy huomattavasti. Suhtaudutteko optimistisesti siihen, että sopimukseen mahdollisesti päästään tämän vuoden loppuun mennessä? Siis se koskee tätä uutta Torinon sopimusta. Voisiko se uhata tätä prioriteettihanketta? Minun uskoakseni prioriteettien muuttaminen tällä hetkellä olisi erittäin kielteinen asia. Kiitos puheenjohtaja. Tänään iltapäivällä Vätkoksin metafora kananmunasta ja kanasta on saanut suuren menestyksen. Käytän tätä itsekin. Puheenjohtajalla mikrofonia. can't. Eh? Posso? Voinko? Kiitos. PP1. Kananmuna syntyi Berliinissä ja se kanana pitäisi kuolla sitten Palermossa. Mä en sua Mutta tässä tehdään kanan kuolemasta ei kerrota yhtään mitään teidän kertomuksessanne. Ei palennusta sanota halaistua sanaa. Minä kysyisinkin teiltä ihan konkreettisesti, missä ajassa tämä voidaan toteuttaa, minkälaisiin kustannuksin, millä rahoituksella, että tämä kanaare syntyy, kun ajatellaan varsinkin Messinan salmen siltaa. Toinen kysymys. Onko olemassa B-suunnitelmaa Lion torinopätkää varten? Ei voida nimittäin panna päätä pensaaseen näistä ongelmista. Meidän täytyy miettiä, mikä on toteutettavissa. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Herra Kuhn, Stuttgart 21, ei kai. No, not 21. Ei, ei, ei, ei siitä. On mielestäni tarpeellista ja kaikki neljä koordinaattoria ovatkin sanoneet sen, on tarpeellista käsitellä taloudellista tilannetta. Näemme, että kaukoidästä tulee paljon tavaraa ähm, Eurooppaan. Me tarvitsemme eri vaihtoehtoja, jotta nämä tavarat voidaan jakaa. Ei riitä, että sanotaan, että meillä on Kotharin tunneli ja niin, ähm, niin poispäin, ja että tämä kaikki riittää. Kyllä meidän pitää tehdä myös Brennerin tunneli ja myös Adrianmeren yhteys, sillä tämä helpottaa Itä-Euroopan huoltoa. Herra Brinkhorst, on tarpeellista, että esimerkiksi Koperin sopimuksia äh, katsotaan ja sanotaan, että pitää olla tässä tarpeeksi syviä satamia esimerkiksi. Tämä on selkeä kysymys. Me tarvitsemme ERTMssä tietysti toinen puoli, joka poliittisesti haluaisi sen sanoa, että kustannukset ovat aivan ö, matalia, mutta sitten puhutaan Stuttgart 21. Puolustan tässä itse myös sitä, että ERTM ERTMssä edistetään Saksassa myös. Kolleganne Savari sanoi jo tänään, että että joko 22. pidennys Berliinistä Rostokiin tai sitten toisen hankkeen pidennys Rostokiin, että se voidaan siis toteuttaa tässä. niin, eli siis olemme osa varmasti samaa mieltä tästä Stuttgart 21 hankkeesta. Kiitoksia kovasti. Herra Rikke. Je vais pas vous parler, euh, Monsieur le Président, de, en puhu teille Stuttgart 21 puheenjohtaja, vaikkakin Itävalta-unkarilaiset rautatieongelmat ovat kyllä soten jälkeen jonkin verran kehittyneet. Kiitos koordinaattoreille antautumuksellisuudestanne ja työstänne. Ensimmäinen kysymykseni on, mikä ei ole kovin yllättävää, kun orkesteria johtaa voiko sitä radion edessä johtaa. Emmekä me tässä nyt niin, että kapellimestari on radion edessä. Tässä on pikku ongelma. Että voidaan ymmärtää tätä yhteenvetoa ja onko edes voimavaroja. Kolme, pari kolme kommenttia. Ensinnäkin, kun katsotaan hankkeita, jotka ovat mielenkiintoisia ja katsotaan, miten ne etenevät – miten koordinaattorit ovat törmänneet äärimmäisiin ongelmiin, mutta miten se todella sujuu, jos ajatellaan todellisia varoja, joita Euroopan unionilla on liikenteelle. Meillä on miljardi vuosittain tänne. Siinä on se tahti, jos ajatellaan koko politiikkaamme tänne osalta niin 57 vuoden päästä meillä ehkä Brennerin tunneli on, mitään muuta ei olekaan saatu aikaan. Jos ajatellaan tätä kokonaisuutta näissä oloissa tai rahoituksessa, niin se on jäsenvaltiot ja alueiden käsissä. Jopa ajatellen meidän omiakin eh, rakennerahastojamme tai regivaroja, koska nehän ovat mukana. Nyt todellinen kysymys on, joka liittyy väliarviointia ja myös näitä hankkeita, joita täytyy arvioida uudelleen – tätä politiikkaa johdetaan edelleen vai onko meillä edes keinoja toteuttaa sitä, en tiedä mitä sanotaan, mutta tässä on selvä groteski vääristymä sen välillä, mitä tässä pyritään johtamaan ja miten se toteutuu. ERTMSstä se on aika symbolinen ohi sen oman arvonsa. Vaikka meillä kaikki transeurooppalaiset verkot on rakennettu sillä ja on pulkalat hävitetty, tunnelit rakennettu, niin se kuitenkaan toimi se. Siitä syystä, koska ei ole yhdenmukaistettu, ei ole turvallisuutta, joka olisi yhtenäistä, eikä ole toimivuutta. Ja se johtuu kuitenkin henkilöstöstä ja materiaalista. Olen yllättynyt herra Vink, joka tuli ilmaista työtä, mutta hän puhui enemmän kaikki järteämmästä ja tietyistä toimivuuden periaatteesta, mutta Euroopan rautatiepirastoa enemmän nyt kertaakaan. Se on kai ainoa operatiivinen väline, joka meillä on. Sitä paitsi muistettakoon, että parlamentti epäsi 600 miljoonaa virastolta. Aika irvokasta, kun ajatellaan, mistä tässä on kyse. Poliittinen tieto ehkä nyt heräilemässä täällä, totta kai herra Vink, kun tässä selitetään, kuinka paljon edeltävässä pannaa miljoonia vuosittain, niin ei sinne pitäisikään sitä sitä pannaa. Nimittäin joka puolella se on ihan samanlaista. Nimittäin tässä on ollut aina monopolin säilyttämisessä oma operatiivinen etulyöntiasemansa ja yhteensopimattomuus on kaikkein paras tapa kilpailla. Lopuksi minä voisin nyt ajatella, että asta Brennerin palaa palaltaa tai Goottaan, joka on häpeä, häpeä. meidän kannalta, onko me mielestä edes tehneetkään, tai Saksat, Saksan asemat tai Itävallan asemat, ne on toissijaisia juttuja ne. Nimittäin me voimme olla hyvinkin tietoisia siitä, että jos me emme ota tartu härkää sarvista, ja tuota, kai tekevät, mikä pystyvät tekevät näissä oloissa, niin jäsenvaltiot harjoittavat kaikkea muuta kuin eurooppalaista verkkoa. Sehän on kuitenkin vain hallituksen välistä politiikkaa. Kiitoksia herra Rikke. Herra Vaht. Ja, dank, Kiitos puheenjohtaja ja myös kiitos kaikille koordinaattoreille näistä e, mielenkiintoisista esityksistä on nyt jo puhuttu niin paljon, että en sinänsä esitä kysymyksiä näistä käytävistä. Mutta kaksi konkreettista kysymystä herra Vinkille ERTMSstä. Hän sanoi, te sanoitte, että jo kymmenessä maassa se on asennettu. Ovatko nämä maat teknisesti samalla tasolla, siis korkealla tasolla? Ja toiseksi, ponnistellaan paljon, jotta infrastruktuuri struktuuria voidaan täydentää ERTMSllä. Mikä tässä on materiaalin tilanne? Tiedän, että talouskriisi on vaikuttanut moniin yrityksiin niin, että materiaali on joutunut aivan taka-alalle. Eli ei, ei asenneta tarvittavia laitteita materiaaliin. Miten voitte toimia tässä tilanteessa? Voitte, voitteko painostaa tai asettaa määräaikoja, sillä mitä hyödyttää paras infrastruktuuri, joka on turvallisuusteknisestikin korkealla tasolla, jos materiaali näillä yhteyksillä, joka kulkee tässä, näillä yhteyksillä, ei ole niin korkealla tasolla. Puhuitte tietystä kannustimista. Voitteko antaa myös tukea, jotta tämä koordinointi, eli tämä kuilu infrastruktuurin ja materiaalin välillä, että sitä voitaisiin pienentää. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Herra Koksille, minulla ei ole huomautuksia tässä Berlin Halle äh, von Nürnberg reitillä. Nyt kun on kymmenen vuotta jo rakennettu ja kaikki tunnelit ovat valmiita ja reitit sinänsä ovat valmiita, niin sitten vihreät aloittavat kampanjan, jossa puhutaan rakentamisen lopettamisesta. Tunnetteko tämän ongelman ja oletteko tehneet jotain sen sitä vastaan, kun yritetään siis estää tällaisia hankkeita, tällaisia rautatiehankkeita? Kiitos. Danke. Ich... Äh, Kiitos. Herra Palasin raportin suhteen ihmettelin sitä, että Pariisi Bukarest ähm, linja loppuu Stuttgartiin. Olen äh, herra Kramerin kanssa samaa mieltä tästä Stuttgart 21 hankkeesta. Saako tämä hanke TNT, TNT varoja? Haluaisin kysyä Tämä raportti saattaa aiheuttaa hämmennystä, sillä se ei ole aivan selkeä tämän hankkeen suhteen. Tämä, tässä puhutaan myös Tutkar 21 hankkeesta ja tästä maanalaisesta juna-asemasta ja sitä kehutaan siinä. Tässä on ehkä Rova Merkelin neuvonantajaakin jahdettu harhaan, sillä on, sillä hän on puhunut siitä, että Euroopan parlamentissa olisi käsitelty tätä juna-asemahanketta. Stuttgartin juna-asema on Laaksossa ja se on insinööritaidon mestarinäyte, sillä, sillä siinä on monia sisääntuloreittejä. Ihmiset ovat tämän Wendling-Ulm-yhteyden takia myös huolestuneita, sillä lähiliikenne ja rahtiliikenne, niitä ei palvella tässä ja kustannukset nousevat. Haluaisinkin kysyä, eikö varoja tässäkin mielessä voitaisi käyttää paremmin? Kiitos. Thank you. I've ihan viimeisenä listalla. Hvala lipa, gospod predsednik, spoštovani gospodje koordinatori. Najprej bi želel pohvaliti. Hyvät koordinaattorit, ensinnäkin haluaisin onnitella teitä kaikkia olen tyytyväinen, että olette voineet johtaa tätä keskustelua ja kiitos tästä teidän työstänne tähän mennessä. Haluaisin korostaa ennen kaikkea sitä, olemme kaikki ymmärtäneet, että meillä ei ole varoja investoida liikenneinfrastruktuuriin. Tarpeemme ovat suuremmat kuin varat, mutta nämä käytettävissä olevat varat, niitä ei aktivoida ajoissa. Ei ole yhtäkään hanketta, jossa, ähm, jossa äh, ei olisi ongelmia. Ei ole väliä sillä, mitä, mitä poliittisia ratkaisuja katsotaan. Heti kun infrastruktuuri on paikoillaan, niin kansalaiset ovat tietysti tyytyväisiä tähän infrastruktuuriin Yleisesti ottaen tässä on EUn varoja hyvin investoitu. Siksi koordinaattorille seuraava kysymys. Onko teillä varasuunnitelmaa? Suunnitelmaa B. En puhu vaihtoehtoisista käytävistä, vaan varasuunnitelmasta, joka olisi tarpeen, jotta voisimme hyödyntää varoja toisessa hankkeissa, jotta voisimme saada uutta dynamiikkaa aikaiseksi. Me eurooppalaisena instituutiona meidän pitäisi pystyä ajoissa käyttämään kaikkia taloudellisia varoja. En ole talousasiantuntija, mutta jos puhutte herra Mulderin kanssa, niin hän voi kertoa, miksi emme hyödynnä täysin niitä varoja, jotka ovat meidän käytössämme. Me puhumme aina oikeuksistamme mutta kun puhumme velvollisuuksista, niin silloin ö, olemme yleensä vaiti. Omassa maassani meillä ei ole tarpeeksi taloudellisia varoja, mutta ongelma on se, että emme osaa käyttää käytettävissä olevia EU-varoja. Meidän pitää olla joustavampia EU-varojen hyödyntämisessä. Meidän pitää siirtää nämä EU-varat hankkeisiin, jotka ovat dynaamisempia, jotka voisivat tuottaa todellista hyötyä. Meidän pitää olla periaatteellisia tässä. Jos emme takaa hyvää hallintoa, emme myöskään edistö. Eli käytettävissä olevat varat, niitä pitää hyödyntää. Kiitos. Kiitoksia katson ennen kuin koordinaattorit kertovat ajatuksistaan yksi kommentti minun puoleltani. Minä en ajatellut puhua, mutta herra Ricker osui arkaan paikkaan ja oli oikeassa ERTMSn kohdalla. Minun mielestäni JRTMS on avain, joka avaa yhteensopivuuden oven. Jos ei avainta löydy siihen oveen, niin ovi jää suljetuksia salvattuna. Kuten täällä sanottiin, että me voimme piirtää kartalle viivoja. Siinä olemme tosi hyviä. Usein on sanonut komissiolle, älkää näitä karttoja tuottakaa, kun poliisit tykkäävät kartoista – ja sitten huomavataan, että laittavat omia viivojaan omille kartoilleen. Tässä nyt tärkeää on se, ja kaikki tämä liittyy rahoitukseenkin, tärkeysjärjestyksen panemiseen. Meidän täytyy panna asiat tärkeysjärjestykseen, se mikä on tärkeää ten teessä. Ja minusta tärkeämpää ei ole kuin ERTMS, kuten totesin. Se on avain, joka avaa oven. Se, joka kattaa tavallaan koko unionin, eikä vain osia. Minun mielestäni meidän täytyy pohdiskella hiukkasen sitäkin näinä tiukkoina kurjuuden aikoina, kun rahasta on, raha on tiukalla. Varapuheenjohtaja Rike oli aivan oikeassa tässä. Ilman tätä avainta rautateitten yhteen toimivuuden ovi on ja pysyy suljettuna. No niin koordinaattorit, kuten totesin ennenkin, niin saatte vastata. Siinäpä on purtavaa, koska, koskapa niin paljon kysymyksiä tuli ja aika paljon tuli kommentti. Ei teidän tarvitse koko ajan kuitenkaan käyttää ihan valtavasti aikaa tähän vastaukseen. Mainitsin nyt vain ohi menen herra Cox, nyt kuitenkin ensin. Thank you, uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän jäseniä kommenteista. Pyrin vastaamaan niihin, jotka oli suunnattu minulle. Katsen olen samaa mieltä siinä, että pyritään oppimaan tietysti menneisyydestä ja tuomaan hieman realismia ja optimismia tulevaisuuteen. Koko tämä hiilirahoituskysymys varmaankin tulee seuraavina vuosina yhä enemmän esille ja varmasti odotukset Euroopan unionin alueella todennäköisesti eivät vähene suinkaan seuraavien vuosien aikana. Ja uskoakseni koordinaattoreilla on roolinsa tässä työssä. Eli pyritään auttamaan ihmisiä löytämällä ratkaisuja ongelmiin. Ja se on varmaan se rooli, joka yleisesti hyväksymme. Ajalla Sender otti esille tämän kysymyksen ja voin selkeästi todeta, että selkeitä viivästyksiä on ollut myös suunnittelussa ja valmistelutyössä, puhumattakaan rakentamisesta. Ja Veronan lähellä eteläisessä päässä on suuria ongelmia. Ne on jaettu viiteen prioriteettialueeseen. Ja tässä suhteessa toteaisin, että tehty työ Pontegardenessa on yhä tärkeämpää kuin tekninen valmistelutyö. Ja varmasti näkemykseni mukaan mm, menee näissä joustavuusrajoissa, joita komission jäsentänä otti esille. Eli poliittinen rahoitus ja tekninen äh, ehdollisuus mahdollistaa sen, että rahoja voidaan käyttää vuoteen 2013 asti, mutta mahdollisesti niitä voidaan käyttää vuoteen 2015 asti. Uskon itse, että nämä kaksi osiota voivat hyödyntää tuota joustavuusmarginaalia. Ja kun tarkastellaan näitä muita elementtejä, eli Trenton ohittaminen ja veronan pääsy, ne näkemykseni mukaan, sen yksityiskohtaisen tiedon mukaan, joka minulla on, eivät vielä ole tässä toteutettavuudessaan yhtä kaukana. Ja tässä on tietty vaara, kun tarkastellaan tätä keskivälin arviointia, että ne rahat, jotka on korvamerkitty, saatetaan menettää tässä vaiheessa. Haluan kuitenkin korostaa sitä, mitä komissio jäsen totesi, eli kaikki hankkeet, jotka ovat tärkeitä tulevaisuudessa, voivat yhä edelleen palata sitten seuraavalla budjettikierroksella ja niitä voidaan puolustaa. Eli ei näitä asioita menetetä lopullisesti, mutta kun tarkastetaan kuinka paljon varoja voidaan käyttää tässä aikajaksossa, johtaa siihen, että jotkut viivästykset saattavat johtaa siihen, että hankkeet viedään eteenpäin seuraavaan rahoitusnäkymäkauteen. Tärkeää on kuitenkin huomioida se, että, ja asia tuli usein sen esiin myös aiemmin, eli että voidaanko luottaa eri viranomaisia, täytyy paljon painostaa näissä kysymyksissä. Niin Italiassa on paljon ollut erilaista painostusta, jonka avulla on pyritty puhumaan näistä infrastruktuurihankkeista tilintarkastustuomioistuimessa, jotta voitaisiin vastata tilintarkastustuomioistuimen vaatimuksiin. Ja kaikki tämä, joka saattaa olla hyvinkin byrokraattinen infrastruktuuri, on vienyt paljon aikaa poliittisia ponnistuksia. Ja minun mielestäni se on selkeä itällä viranomaisten puolelta osoitus hyvästä tahdosta, mutta viivästyksiä syntyy kun puhutaan tästä jaksotuksesta ja rahoituksen saamisesta. Edustaja Maisner esitti kysymyksen Saksasta ja erityisesti pohjoisesta ulottuvuudesta ja Koch palasi tähän. Mutta haluan vielä muistuttaa siitä, että olemme saaneet aikaiseksi fantastista edustusta. Koch toteaa, että Hall, Leipzig ja Nürnbergin, Münchenin alueet ovat jo toiminnassa – Hall Leipzig, Ebensfeld-osiot kehittyvät. Olen kuullut, että niiden pitäisi valmistua oikeassa ajassa 2015-2017 ja sitten Nürnbergin osio vielä pitäisi olla toiminnassa vuoteen 2017 mennessä. Kramer esitti kysymyksen siitä, että näissä päivämäärissä ei pysytä ja viivästyksiä tulee vuosikaupalla. Voin vaan kertoa teille sen, mitä minulle on kerrottu. Eli että ministeri Ramsaua on kertonut minulle siitä, että nämä osiot saadaan valmiiksi ajallaan. Ja infrastruktuuriministeriössä olevat henkilöt ovat puhuneet myöskin siitä. Kun sitten Münchenistä Itävallan rajalle, pohjoisrajalle pääsystä, niin tässä kohdin on hieman lipeämistä – ja kuvittelisin, että vaikkei se nyt ole heti valmis, niin sen ei tulisi kuitenkaan livetä niin pitkälle, että se muuttuu aivan kriittiseksi sen tilanne. Ja puheenjohtaja totesin kuulemistilaisuuksissa, että jos tunneli rakennetaan ilman siihen liittyviä pääsyteitä, se on niin kuin rakentaisi Irlantiin pubiin, jossa ei tarjolla olutta. Edustaja Kramer, olen nähnyt nämä pää päivämäärät ja määräajat. Tästä siltä hankkeesta en osaa sen enempää sanoa, mutta tänä toiminta-aikana olen puhunut nimenomaan tästä eteläisestä pääsystä. Sanoitte, että tässä on kyseessä vääristynyt todellisuus. Voin vain todeta teille, että ehkä te olette oikeassa tai minä olen sitten. Odotetaan ja katsotaan. Itse olettaisin, että ensi vuonna sitten Tetsasta ja Innsbruckin puolesta päästään tähän Brennerin tunnelin rakentamiseen. Kaikkea tehdä yhdellä kerralla, mutta oletan, että kumpikin puoli rajaa toimii ja olen erittäin pettynyt, jos tässä tulen takaisin vuoden kuluttua kertomaan teille, että näin ei ole tehty. Rostokista tämä asia on tullut usein otteeseen esille. Tämä ydinverkoston käsite ei löydy tästä puoliväliarvioinnista, vaan se tulee vasta myöhemmin esille. Olen aivan vakuuttunut, kun katson tilannetta edustaja Kuhn otti esille Adrian meren satamat. Kävin Berliinissä Paolo Kostan esityksessä, jossa hän selvitti sitä, miten mahdollista on siirtää kauko tuotteita tänne tätä reittiä pitkin. Ja se on erittäin jännittävä mahdollisuus. Olen samaa mieltä. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että Sveitsin tunnelit vastaavat kapasiteettitarpeisiin tässä suhteessa, minun mielestäni ovat väärässä. No varsinkin kun tarkastellaan näitä Adrianmeren satamia, esimerkiksi baria. Ihan kuin Rostokissakin, niin siellä tilanne on juuri tämä. Edustaja Banner otti esille, Ranner otti esille Italian ja me olemme saaneet aikaiseksi poliittista, byrokraattista edistystä, josta on hyötyä kun osa hankkeesta kehitellään. Ja kun tarkastellaan Itävallan Italian kokousta 19.11. Roomassa, niin se on oikein hyvä alku tälle. En ole mikään erityisasiantuntija asiassa, mutta olen Konrad Meisterin kanssa puhunut, joka on BPTSn pääjohtaja ja vastuussa tästä Yli tuhat pistettä on hoidettu tällä linjalla ja useita, varsinkin näistä Adrian alueen solista, on käsitelty, joten tässä ovat kyseessä ihmiset, jotka tietävät, miten toimia. Lichtenberger, etelän lähestymistapa olen niin sen niin varmaan käsitellytkin. Rahoitus ja niin edelleen. Mielestäni tässä on kyseessä erittäin tärkeä kysymys ja meidän täytyy sitä työstää teknisesti, kuten myöskin tätä ristikkäisrahoitusta maanteosta rautateihin, Eurovinjetin kysymys ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Ja uskoakseni Alppi-aluetta täytyy myöskin tarkastella enemmän. Ja juuri tätä olen kuullut taas Itävallassa, että Eurovinjetin hyödyntäminen on hyvä asia, mutta vielä enemmän täytyy tehdä. Ja tässä odotamme, että Brenner-työryhmä sitä, sitä asiaa käsittelee. Ja myöhemmin tiedotan teille sitten tilanteesta. Kana, muna kysymys ja Palermo tähän liittyen. En tiedä siitä. En ole käynyt mitään lopullisia kysymyksiä Messinan salmien ylittämisestä. Ja lopuksi täällä otettiin esille kysymys budjetista ja varasuunnitelmasta. Minusta sitä ei ole vielä koordinoitu ja olettaisin, että meidän ei kuuluisi kyllä mitään varasuunnitelmia kehitellä. Viime vuonna vapaaehtoistyön muodossa – oli varmistamassa sitä, että Irlannin kansa äänesti Lissabonin sopimuksen puolesta. Ja tämänhetkinen budjetti ja rahoitusnäkymät 2007-2013 tulokset pitää saada aikaisesti. Instituutiot onnistuvat väistämään tämän puolivälin luodin. Ja jos nyt väistellään vielä omia sitoumuksia suhteessa toihin ja katsotaan millä tavalla rahaa käytetään, niin silloin se, että pyydetään koordinaattoreita kehittelemään varasuunnitelmia, niin se on kyllä väärin. Uh, uh, Kiitoksia, Pat. Sanoisin, että ei olutta irlantilaisessa pubissa, niin siinä on kyllä sitten kansan nousu edessä. Balast. Ja herra Kramer. Niin, herra Kramer, en mainit ollenkaan tätä hanketta Stuttgart 21, sillä se ei ole eurooppalainen hanke. Sen voin vain vahvistaa, ja se on Euroopan komission kanta, ja komission jäsenkin on sanonut sen itse. Saksassa saattaa olla väärinymmärryksiä, mutta me molemmat tiedämme ja kaikki asianosaiset tietävät, koska tästä on jo puhuttu useamminkin. Eurooppa rakentaa verkostoja, raiteita ei rautatieasemia. Rautatieasemat hankkeet ovat sinänsä hyviä ja tänäänkin mainitsi, mainitsin Viinin ja St. Pöltenin rautatieasemat Strasburgia en maininnut, mutta olemme tyytyväisiä myös siihen, että Strasbourgissa ollaan rakennustöissä edistytty loistavasti. Kaikki tämä kuuluu yhteen, mutta työnjako on kyllä aivan selvä, mitä EU rahoittaa ja mitä jäsenvaltiot rahoittavat ja jäsenvaltioiden osavaltiot ja alueet ja kaupungit, mitä ne rahoittavat. On kummallista, että viime vuosina meillä ei, me emme ole nähneet suurempia vaikeuksia Stuttgartissa. Siksi nämä protestit ovat alkaneet juuri nyt varmasti te tiedätte tämän paremmin kuin minä. Minä voin vain olettaa, että ehkä tämä johtuu rakennustöiden alkamisesta. Ihmiset näkevät nyt omin silmin, että työt alkavat. Nyt ajatellaan kustannuksia ja niiden nousemista. Kustannukset ovat todellakin todella suuria. Aluksi puhuttiin 4,7 miljardista eurosta ja nyt puhutaan jo 7 miljardista. Tämä on 50 prosentin korotus. Yksityishenkilönä ei välttämättä kukaan ostaisi tuotetta, jonka hinta on 150 prosenttia kallistunut. Poliittinen tilanne on muuttunut ja asenteet ovat muuttuneet, jos ihmiset olisivat hyväksyneet ehkä alle viiden miljardin hinnan. Tämän minä vain oletan tässä, en sitä tiedä. Mutta luulenpa, että politiikassa hinnoilla on tietty roolinsa. Poliittinen tilanne on siis todellakin muuttunut. Ei pidä myöskään unohtaa yleistä taloudellista tilannetta kaikissa maissa, myös Saksassa – eli kustannusten nouseminen toisaalta ja taloudelliset vaikeudet toisaalta johtavat tällaiseen tilanteeseen. Saksassa pitäisi löytää ratkaisu Baden-Württembergin osavaltiossa ja Stuttgartin kaupungissa. Ratkaisu pitäisi olla poliittisesti, taloudellisesti ja teknisesti hyvä. Stuttgartissa on vahva lähiliikenne. Monet ihmiset ö, ähm, matkustavat Stuttgartiin vain töiden takia ja sitten illalla takaisin. Kansainväliset suurnopeusjunat, niillä on ehkä pienempi rooli Stuttgartissa. Se on tietysti tärkeää kaikille muille. Monet jo aikaisemmin kysyivät minulla, minulta, milloin tämä ihme rautatieasema toimii, miten Varsovasta, Bukarestista ja niin äm, poispäin voimme lentää Stuttgartiin ja sieltä saada sitten, äh, sieltä lähteä luotijunalla Strasbourgiin. Kansainvälisesti tässä on siis intressiä olemassa, mutta paikalliset ihmiset näkevät vain tämän lähiliikenteen. Tämä koskee myös yhteyttä lentokentälle. Täällä on kaksoismerkitys. On ähm, tärkeää yhdistää lentokenttäkaupunkiin ja toisaalta on tärkeää, että kansainväliset suurnopeusjunat äh, voivat kulkea lentokentän läpi. Kummatkin seikat ovat tärkeitä, mutta ne ovat tietysti kaksi eri kysymystä. Sitten tästä suuremmasta alueesta Stuttgart 21-hanke on ongelma. Stuttgart-Ulm on myös sinänsä pullonkaula. Olen maininnut nämä edut, edut Stuttgartin ja Pariisin yhteyden suhteen, että niin nopeasti päästään Stuttgartista Pariisiin. Mutta suuri etu Bayerissa ja Itävallassa on myös rahtiliikenteen suhteen, rahtiliikenne siis matkustajaliikenteen rinnalla. Suuri etu on siis sillä, että Münchenistä tämä reitti kulkee Mühldorfin kautta eikä Rosenheimin kautta, niin kuin matkustajaliikenteen tapauksessa on. Eli rahtiliikenteessä siis äh, München Mühldorf on tämä reitti neljä koordinaattoria tapasivat herra Ramsauerin syyskuussa. Itse olen marraskuussa Münchenissä, jotta voin Bayerissa keskustella näistä aiheista uudelleen. Eli teen edelleen työtä tämän, näiden kysymysten parissa. tietysti myös Saksan sisällä nämä intressit pitäisi selventää ja sitten vasta tullaan EU-tasolle. Me tarvitsemme sopimuksen ja yhtenäisen kannan jäsenvaltioiden suunnalta ja sitten EU voi auttaa ja rahoittaa. Voin kyllä neuvotella jäsenvaltioiden välillä, mutta en jäsenvaltioiden sisällä sinänsä. Mr haben Sie auch gefragt, aber das ist... Niin, kysyitte tästä vielä. Konkreettisesti kysyin, minkälaisia etuja tällä reitillä olisi esimerkiksi miten paljon säästettäisiin hiilidioksidipäästöjä. Ja siihen haluaisin kysymyksen. Ja minäkin mainitsin nämä puutteet rahtiliikenteessä. Vastaukseni siis on, että nyt vasta olen alkanut käsitellä tätä aihetta. Aion selventää asiaa ja kuten menneisyydessä otan yhteyttä parlamentin jäseniin suoraan näissä asioissa. Ja ennen marraskuuta voin antaa teille vielä äm, konkreettisen vastauksen näihin mainitsemiini kysymyksiin. Kiitoksia herra Brinkhorst. Seuraavana vuorossa arvannette Sloveniasta, Sloveniasta tykkää me tietetään se ulkopuolelle. Ei, ei millään muuta puheenjohtajaa. Mielestäni on kovin hyödyllistä, kuten komission jäsen totesi, väliarvion ulottuvuuden. Moni kysymyksistä keskittyvät siihen. Totta puhuen. Rova Jalasen, oletteko tyytyväinen? Minä olen tosi tyytyväinen. Minä nimittäin uskon, todellakin Ovatko jäsenvaltiot halukkaita hoitamaan Eurooppaa? Minä olen tässä vanha kaartia vai yhteisökö Euroopan unioni? Onko sillä vielä aikaa eikä tai arpaa? Paradoksaalisesti väliarvio palvelee eurooppalaista ulottuvuutta. Siinä on merkitystä se palvelee eurooppalaista ulottuvuutta. Miten? Nimittäin toden totta, olen, olin täälläkin jäsenenä jonkin vuoden verran. Tämä on aina hakenut enemmän rahaa, vaikutusvaltaa, mikä ettei. Mutta nyt totuuden hetki on koittanut, nyt tässä roolit ovat kääntyneet. Nyt olen ehkä ulkopuolella roolini, tässä olen heikoilla jäillä. Tietenkin minun täytyy vielä kantaa vastuun siitä, mitä sanon, mutta nyt kyllä kyse on siitä, meidän täytyy tehdä valintoja. Sekin merkitsee sitä, että meillä on välineet. Komissio ei tässä pelkästään palvele jäsenvaltioita. Siinä on niin paljon nyt, että sillä on ihan oma roolinsakin. Väliarviohan tarkoittaa periaatteessa sitä, että vuodesta 13 vuoteen 15 saada jatkoaikaa ja niin jäsenvaltiot joutuvat vastuun eteen, nekin. Ja kun on niukalti varoja, niin paljon täytyy tehdä. Tässä palaan Kramerin kysymykseen. Hän toivotti menestystä. Uskonko, että, että totuuden hetki nyt on edessä? No kyllä, totuuden hetki on edessä. En voi ennakoida, mitä Italian ja Ranskan hallitukset tekevät Torinon sopimuksen kanssa. Minulla on näkemykseni siitä. He tietävät ne ei ole ehkä hyödyllistä täällä toistaa, mitä olen sanonut, mutta nyt koordinaattorina ja teidän luottamuksellanne olennaista on se, että se on strategisesti keskeistä, että italialaiset ja ranskalaiset sopivat, jos ei se onnistu, ja tässä palaa Slovenian hetken päästä muulla väylällä kenellä mitään virkaa. Vaalisuosista ei aikaisemmin yhtään mitään. Toivottavasti Tämä ei Krameria provosoi nyt, en käytä tätäkään sanaa, mutta nyt on selvää, että Italian puolella on selkeyttä mukaan tulosta. Jos rahoitusta ei löydy yksimielisyyttä, niin rahaa vapautuu. Muut sitten tarttuvat siihen. Olen ehkä hiukan pedanttinen, mutta väliarvio on myös väli on myös mekanismi, joka luo kilpailu jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy nyt sitten olla sitoumustamme mittainen. Se on mekanismi, joka luo kilpailu nimittäin, jos joku ei ole valmis jäsenvaltiossa. Minä menetän työpaikkani, ei sillä niin väliä ole, mutta se menee muualle. Toivottavasti tuli selväksi. Mielestäni tämä on kokonaan uusi ulottuvuus. Alustuksessa lyhyesti totesin, että ja Slovenian ja Italian välinen yhteys sovitaan, niin komissio siinä yhteisyrityksessä täysivaltaisena kumppanina. Alun perin sanoit, että tarkkailijana. Ja, ja Kallasin suostumuksella minä sanoin, että totta puhuen aika omituista, jos komissio yhteisrahoittaa, niin miksi se olisi vain tarkkailijana? Tässä vastaus Rikeellekin ei ole kyse pelkästään hallitusten välisestä järjestöstä. Tämä koskee myös, sit jos Torinon sopimuksen ja kun rahoituksesta sovitaan, enkä voi tässä ennustaa, en ole tässä ennustajajoukko, niin komissio on kyllä siinä täysivaltainen osana LTF on tämä perusrakenne, italaiset, ranskalaiset, missä me kokoustamme ja sanotaan mitä lystää. Joskus siitä tykätään, joskus ei, mutta kuitenkin jatkossa näin ei enää ole. Eli kun on vähän rahoitusta, niin sekin on väline sille, että voidaan valvoa, minne rahat menevät. Mielestäni tämä on tärkeää. Jos se eivät ole valmiita, no sori vaan, sitten seuraavalla kierroksella. Minä uskon, että tällä Lyon torinolla on strategista vaikutusta, kun ajatellaan, että Lyon, Ranskan tosikin tärkeä kaupunki, ja Torin yhteys Italiaan, ja sitten Itellä ja Pohjoislinjakin, niin sitten siellä on Leiga Nortikin siellä on, ja sekään ei tykkää, koska itä-länsi on strateginen ulottuvuus. Se toteutuu, en tiedä, toteutuuko minun elinaikana, niin toivottavasti, mutta sekin riippuu hyvästä tahdosta ja jäsenvaltioiden kekseliäisyydestä. Pahoillani, että tästä puhuin niin pitkään, ja nyt sitten Fajanin kysymykseen, olet aivan oikeassa. Ihan samalla tapaa kuin 80-luvulla tai 70-luvulla, kun oli komission ympäristöosastolla juristina, niin Espanja kysyi pohjoiselta, miksi meillä ole Madridin ja Barcelonilla moottoritietä tai Madridista pohjoiseen. Te olette ympäristön pilanneet pohjoisessakin, miksi meillä sellaista saa olla? Olen samaa mieltä. Totta kai helikopterilla lensin maamme ympärillä, koska sitä nyt helikopterilla voi seurata parin tunnin sisällä, niin on hämmästyttävä, mitä parannuksia maantieteellä on tehty, mutta Vladic kommenttia ohi mikrofonin. Madrid Barcelona. Ei kanssa selity teihin mitenkään. Flatsis oli tässä tärkeässä asemassa nimittäin, että piti siirtää kuljetukset maantieltä rautateille. Valitettavasti historia ei voi muuttaa. Teillä on uusi sukupolvi ja Slovenia on ihan yhtä tärkeä kuin maalankomaa tai mikä muukin maa. En voi arvioida sitä, miten perusrakenteista voidaan kantaa huolta, mutta tekemökkiä auttaa siinä, että selvitään menneisyyden uhasta. Minä olen lukenut Triesten ja keskustelut tai yhteydet ja vaikeudet Triesten ja Slovenian välillä, mutta olkaa tietoisia siitä, että jatkossa toistan tämän myös herra kuunnelle. Että jatkossa Kopperin ja Triesten välinen yhteys on ihan yhtä tärkeä Euroopalle kuin Sloveniallekin. Jos se Triestasta meni Vatsaan eikä ollenkaan menisi Kopperin, niin ei se ole kovin järkevää. Ymmärrän kyllä, mikä historia on, mutta teillä on sopimus viiden sataman kesken Atriamerellä. Totta kai Kiinassa eivät edes tiedä, missä Trieste on tai Kopera. Minä sanoisin samaa, jos puhuisin Rotterdamista tai Antwerpenista. Rouva paisunut ja on paikalla onneksi. Mutta alkolomaalaiset puhuvat Antwerpenista ja Rotterdamista – ikään kuin kahdella eri planeetalla olisivat. No, Kopper ja Triste ovat viiden kilometrin päässä toisistaan. Siinä menee hiekkapolku, jos siellä voitaisiin panna rakenteetkin. Minä toivon vakuuttavani teidän, että Slovenia ja Uusi Slovenia ja Trieste tekevät yhteistyötä, että tämä pätkä onnistuisi. Puheenjohtaja, vielä aivan lopuksi yksi seikka. B-suunnittelu Pat Cox teki se asia selväksi. Me emme sitä kommentoi, emmekä täytäntöönpano. Minä sanon vain yhden asian omasta kokemuksestani. Miksi japanilaiset ovat usein onnistuneet, kun eurooppalaiset ovat epäonnistuneet? Meidän maassamme tai mantereillamme, yhteiskunnissamme on tärkeää olla ykkösenä, kakkosena, kolmosena, kymmentenä, viidentoista, sillä ei ole enää väliä. Japanissa – Tilanne on se, että on hyvin vaikea olla viimeisenä. Ei ensimmäisenä ei haluta olla, mutta ei viimeisenäkään. Ja tässä minun vastaukseni liittyen suunnitelma b Kiitoksia kovasti. Ja vink päättää kaiken. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin ensiksi haluaisin kiittää teitä siitä tuesta, jonka ilmaisitte. Varmaankin olemme kaikki samaa mieltä siitä, Yhteen toimivuus on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista. Kun tarkastellaan talouksiamme ja kasvua ja mikä määrä liikkuvuutta tarvitaan tuon kasvun ylläpitämiseksi, niin silloin ei tulisi tarkastella näitä eri liikennemuotoja kilpailevina liikennemuotoina, vaan täydentävinä sellaisina. Tämä täydentävyys on erityisen tärkeässä roolissa. Mainitsen vain yhden näistä hankkeista, jota nyt tarkastelemme. Käytävä A, Rotterdam, Geneve, tai C, Antwerpen, Basel ja Lyon. Millä tavalla ne sitten yhdistetään, siitä käydään keskustelua ja pyritään päästä nelki- Alankomaiden ja Belgian välillä yhteissopimuksesta Antwerpen ja Rotterdam voidaan yhdistää. Silloin meillä olisi käytävät A ja C ja Antwerpen linkkinä, se on osa tätä täyttä verkostoa, joka tarvitaan rahtikuljetukseen Euroopassa. Tästä myös voin vastata yhteen niistä kysymyksistä, jonka Ajala Sender esitti. Tietänette, että me teimme tällaisen liikesuunnitelman käytävää A varten. Jos yhdistää nämä kolme menettelyä, jotka ovat itsestäänselviä, eli infrastruktuurin optimointi, teemme kaikki muutokset, joita tarvitaan optimoinniksi. Toiseksi ERTMSn käyttöönotto ja sitten tämä olemassa oleva perinteinen linja, joka optimoidaan. Siinä meidän tavoitteena voi olla tuon kapasiteetin lisääminen 50 prosentilla vähentämällä kustannuksia 25-30 prosentilla, lisäämällä turvallisuutta 25-30 prosentilla. Eli nämä ovat isoja lukuja. Ja siinä mielessä, kun olen ERMTSn koordinaattorina työtä tehnyt ja se on joskus hyvin turhauttavaa, niin tämä kuitenkin motivoi, sillä nämä luvut ovat niin suuria. Kramerin kysymys näistä eri järjestelmistä, niin onhan se totta. Suuri vaara on olemassa ja senhän me saamme, jos meillä on 20 eri järjestelmää, jos emme kykene niitä valvomaan. Sitten on erityiset turvavaatimukset, erityiset olosuhteet. Kaikki tämä täytyy poistaa ja kaikesta tästä täytyy neuvotella eri jäsenvaltioiden välillä. Ja meidän täytyy ehdottomasti poistaa tämä mahdollisuus näistä kilpailevista järjestelmistä. Eli siinä mielessä uskoakseni mahdollisimman pitkälle menevä harmonisointi ja standardointi ja sitten näiden suurten käytävien yhteenlinkittäminen on tärkeää, jolloin nämä puutteet poistuvat. Jos nämä asiat tehdään, niin silloin se on meillä hanskassa. Ja miten se sitten tehdään? No se tehdään niin, että kuten totesin, harmonisoimalla Ja olemme nyt havainneet, että kaikkein tärkeintä on tällainen yleiseurooppalainen testauspolitiikka, laboratoriot, joista on sovittu jotka on tunnustettu jotka on hyväksytty eurooppalaisella tasolla. Ja se on yksi näistä minun pääprioriteeteistani, niin on se että nimenomaan, että meillä on yhteiset eurooppalaiset testausprosessit. Sillä silloin olemme varmoja siitä, että RTMS standardoidaan kaikkialla. Ja meillä ei ole mitään ongelmia sitten siirtymissä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Sitten esitettiin erityinen kommentti eh, siitä, että en koskaan maininnut virastoa. Jos en, niin pahoittelen sitä, sillä me teemme läheistä yhteistyötä viraston kanssa. Ja jos meillä on nyt standardisoitu 230 standardi, niin se on seurausta siitä työstä, jonka virasto on tehnyt. Ja jos tavoitteenamme on saada 300 voimaan vuonna 2012, se on seuraava standardi, niin tässä suhteessa työskentelemme siis todella läheisessä yhteistyössä. Emmekä ehdottomasti pärjää ilman sitä. Edustaja Bagan kysyi myös näistä standardeista. Onko kaikissa maissa sama standardi täytäntöönpanossa? No eroja on ollut varsinkin ennen 230 standardin käyttöönottoa. Ja ehdotimmekin, komissio myös sen hyväksyi, että, että auttaisimme ja tukisimme niitä maita, joilla on eri standardit, jotta ne voisivat päästä tälle 203D, 230D-tasolle. Anteeksi. Kun on pyritty motivoimaan rautatieyrityksiä siirtymään uuteen ERTMS-järjestelmään, niin mielestäni ensinnäkin meidän täytyy osoittaa sen edut ja olla paljon selvempiin sanaisia viestinnässämme. Kriittinen ajanjakso ei ole se valintavaihe, vaan siirtymävaihe täytäntöönpanoon. Ja siitä syystä viestintäpuolella meidän täytyy tehdä enemmän mutta uskoakseni riittävää ei ole se, että vakuutetaan rautatieyritykset asiasta. Ja siitä syystä meillä onkin ohjelma, jonka avulla me tuemme niitä osioita, joissa on ERMTS Ja näin eh, tässä otetaan huomioon erityisesti ne veturit, joissa ERTMS-järjestelmä on olemassa. Eli eh, Saksan puolelta on sanottu, että ollaan sitoutuneita väylän, käytävään kaksi ja miten se voidaan toteuttaa, niin sitä tulee tarkastella vielä tulevaisuudessa. Toisin käytäviin emme voi sitoutua, ei, mutta jos ERTMS-varustelu on olemassa, niin silloin niitä tuetaan, jotta vetureihin voidaan ottaa käyttöön järjestelmiä, jotka mahdollistavat sen, että ne voivat toimia Saksan verkossa ilman sitä. Se, että Saksan hallitus tukisi saksalaisten järjestelmien käyttöönottoa sen takia, että eivät nämä halua ottaa ERTMS-järjestelmää käyttöön, niin minusta on parempi tuo raha ottaa käyttöön ja investoida se tähän Progress-ohjelmaan, joka koskee RTMS. Minun uskoakseni me olemme edistyneet merkittävällä tavalla, mutta me olemme erittäin kaukana tästä lopullisesta tavoitteesta. Ja kuten totesin, ja se tuki, jota nyt puheenjohtajakin ilmoitti tukemassa, niin uskoakseni voimme sen avulla siirtyä eteenpäin ja saada asian hyväksytyksiä ja toimimaan. Thank you all very much for that. is this a small... Niin onko tämä ihan pikkujuttu? Emme nyt aloita keskustella uudelleen. Ei kun minä en saanut vastausta kysymykseen. Tosi lukuja, ja ERTMSn asentamiseksi Saksassa, että se on vih... No, and, and let's... no puhutaanpa luvuista. Yksi A käytävän, että ymmärretään suhteellisuuspäätöksissäkin Saksassa ensinnäkin oli kyse 4,5 miljardista, ei pelkästään ERTMS, vaan että uusitaan koko yhteysjärjestelmä. Otetaanpa käytävä A. Koska ei sillä mitään järkeä yksinään ole, koska meidän täytyy yhteydetkin uusia, koska ne ovat vanhentuneet ja tulevina vuosina täytyy uusia, niin on kyse on mistä luvusta. Jos ollaan käytävässä A ja saada yhteydet ja aloittaa ET, ERTMS 800 miljoonaa. Teknisesti sitten ohjelma, joka olisi järkevä, että oli kaksi kolmasosa olisi uusittu ja kolmannes ETSn kanssa koska ne yhteydet toimivat. Sitten oli kyse puolesta miljardista. Mutta rahoituksessa tänä päivänä vain on taattu 100 miljoonaa. Tarvitaan siis vielä 400 miljoonaa. Eli A-kohdalla 70 per vuosi, jos ajatellaan etuja, aivan objektiivista etua A-käytävän kohdalla. Saksalaiset on sitoutunut siihen ja neljä muuta maata. Niin onko 70 miljoonaa kovin hankalaa? Raamer ilman mikrofonia. Kiitoksia, herra. Kramer, kiitos. Kiitos teille, herra Vink, ja haluaisin kiittää myös kaikkia koordinaattoreitamme tästä hyvästä raportoinnista, hyvästä kysymys- ja vastaussessiosta. Olemme kovasti kiitollisia. Mielenkiinnolla teemme yhteistyötä jatkossakin ja hauska nähdä myöhemmin. Kiitos kuitenkin kovasti teidän avustanne tänään. Thanks, Eli muut asiat. On, jos joku täältä lähtee ulos, minä niin ammun, mutta kyllä tästä on kysyttävää, Jos ollaan on, niin ammun. Muistuttaisin, että seuraava kokous on maanantaina 9. marraskuuta kello kolme. 9. marraskuuta kolmelta. Tulkeillekin kiitokset ja henkilöstölle. Ja Jannikselle varsinkin, joka nyt jättää meidät, kun Nujani sanoo loppuun tälle kokoukselle. Lykkäytykö, Jannis?